tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Mirek Tuopolainenkin. Lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin, pääministeri Topolainen. Darf auch sehr herzlich begrüßen den Präsidenten. Toivotan tervetulleeksi myös komission puheenjohtajan Jose Durao Manuel Barroson. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että puheenjohtajakausi on suuri haaste ja tiedän pääministeri Topolainekilta, että hän on hyvin, äh, häntä koskettaa se, että kommunistisen ajan jälkeen hän saa täällä kertoa nyt EUn edustajana meille Tsekistä. Slovenian jälkeen tämä on nyt toinen puheenjohtajakausi niiden maiden osalta, jotka liittyvät ensimmäinen toukokuuta 2004 Euroopan unioniin. Ja sanoisin, hyvät kollegat, että Tsekin puheenjohtajakaudella on kaikki tukemme ja haluamme tehdä kaikkemme, jotta tämä puheenjohtajakausi onnistuisi. Ja nyt pyytäisin teitä, hyvä neuvoston puheenjohtaja Topolanek, puhumaan Euroopan parlamentille. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa tänne parlamenttiin. vážené paní poslankyně vážení Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja. Tänään olen edessänne ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaltion edustajana. Jatkamme Ranskan puheenjohtajakauden jälkeen näitä töitä. Tämä on symbolista. Ranskalla on ollut tärkeä rooli modernin Tsekin syntymisessä. Karle neljäs pyhän Rooman keisarikunnan aikana luotiin meille tärkeitä instituutioita ja monet asiat sitovat meitä Ranskaan kansalliset ponnistuksemme ja toisaalta universaalit eurooppalaiset arvot. Böhmissä ei ollut helppoa perustaa Sorbonin kaltaista yliopistoa ja siksi onkin meille hyvin tärkeää, että saamme jatkaa kauden edustajina Ranskan jälkeen. Pyrimme toimimaan tässä arvokkaasti. Ei ole mitenkään sattumaa, että symboliarvomme tällä tavalla näkyy. Karle neljäs ei voinut edistää ainoastaan omia etujaan, vaan sen, hänen piti edustaa monia eri tahoja kesarikunnassa. Ja tämä keskiarvo, keskiaikainen universalismi näkyy siinä, että meillä on yhteiset arvot, arvomaailma, jotka ovat paikallisten etujen edellä. Puhutaan teknokraattisesta ja sieluttomasta unionista. Itse kuitenkin uskon Euroopan, jossa vallitsee vapaus, ajatukset ja tietyt säännöt. Tässä universumissa, jossa korostetaan yksilön arvoa, maan koolla ei ole väliä. Meillä on yhteiset arvot ja puheenjohtajan valtion roolina ei ole toteuttaa omia etujaan, vaan johtaa keskustelua. Ja siksi en olekaan tässä edessä nyt Tsekin pääministerinä, vaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Tulevien kuuden kuukauden aikana en tule edustamaan hallitukseni tai omia ideoitani, vaan pyrin saamaan aikaan konsensusta 27 EUn jäsenvaltion välillä. Enkä voi kuvitella toimivani toisin seuraavien kuuden kuukauden aikana. Parlamentin valittuina jäseninä voitte asettaa minulle kaikki mahdolliset kysymykset. Jos teitä kiinnostaa henkilökohtainen näkemykseni, voin kertoa kyllä mikä on Tsekin lähestymistapa, mutta tämä ei ole henkilökohtaisesti minulle tärkeää. unionin neuvoston tulisi edustaa kaikkien etuja ja meidän tulisi harjoittaa vastavuoroista valvontaa. Haluamme löytää sellaisia kompromisseja, jotka ovat kaikkien kannalta mielenkiintoisia ja tulen toimimaan tämän suuntaisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana. Meistä tsekeistä sanotaan usein, että olemme aina tyytymättömiä, että meitä tulisi pelätä ja että asetamme kansalliset edut aina etusijalle. Herra Masarekin tavoin. Uskon, että Tsekin kysymys on eurooppalainen kysymys ja että kaikki kehittyy pan-eurooppalaisessa kontekstissa yhdessä muiden asioiden kanssa ja yhdessä muiden maiden kehityksen kanssa. Masarek kirjoitti sata vuotta sitten jo, että maamme kielellinen ja kirjallinen kehitys kulki käsi kädessä eurooppalaisten muiden, jäsenvaltioiden, muiden valtioiden kanssa. Ei Tsekki ollut mikään poikkeus paneurooppalaisessa kehityksessä tuolloin ja tämä pätee edelleen. Kaikki valtiot etsivät Euroopalle uusia kasvoja, sellaisia, jotka heijastelevat perinteisiä arvoja ja jo, kasvoja, jotka rohkeasti katsovat tulevaisuuteen. ja jotka edustavat e- eurooppalaista mottoamme erilaisia yhdessä. Olemme pitkään jo kuuluneet eurooppalaiseen perheeseen ja tulevien kuuden kuukauden aikana pyrimme toteuttamaan tiettyjä asioita käytännössä. Nyt on kulunut viisi vuotta suurimmasta Euroopan unionin laajentumisesta vuonna 2004. Tämä oli symbolinen laajeneminen koko maanosan symbolisen yhdistymisen kannalta. Samoin juhlimme rauta esiripun vuosipäivää ja tätä kautta entinen neuvostoblokki pääsi demokratiaan ja vapauteen. Vuonna 2009 juhlimme 30-vuotista parlamenttia, jota te edustatte – suoraan valittuina edustajina. Parlamentti on, sen legitiiminen painoarvo on kaikkein suurin. Se valitaan suoralla vaalilla ja demokratiavajeen aikakaudella parlamentin toimivaltuuksia on lisätty ja vahvistettu jatkuvasti. Juhlimme tänä vuonna myös Naton 60-vuotisjuhlaa. Se on tärkein transatlanttisten suhteiden ilmentymä. NATO on osoitus myös siitä, että jaamme samat arvot Atlantin molemmin puolin. Vuosi 2009 ei ole kuitenkaan tärkeiden merkkipäivien vuosi, vaan meillä on edessämme myös tärkeitä haasteita. Georgian ratkaisematon kriisi ja lähi -idän tilanteen kärjistyminen ovat edessämme. Aivan kuten Ranskan puheenjohtajakaudella, meillä täytyy olla mahdollisuus asettautua myös uusien haasteiden eteen ja meidän täytyy olla valmiita myös mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin. Puheenjohtaja valtiona meidän täytyy valita tiettyjä painopistealueita, jotka siis heijastelevat ei ainoastaan Tsekin etuja, vaan kaikkien eurooppalaisten maiden ja eri virtausten arvoja. Haluamme etsiä yhteisymmärrystä, emme halua tehdä yksipuolisia päätöksiä. On vaikeaa tyydyttää sataprosenttisesti kaikkien toiveet, mutta toivottavasti löydätte ohjelmastani, ohjelmastamme jotakin sellaista, johon voitte samastua. On selvää, että puheenjohtajakausi antaa meille mahdollisuuden osoittaa, kuinka me voimme kantaa oman kortemme kekoon ja tuoda omaa tietoamme Euroopan unioniin. Entisenä Itäblokin maana ymmärrämme, kuinka tärkeä energiavarmuus erityisesti maakaasun osalta on. Meidän on tärkeää olla riippumattomia tietyistä valtioista. Etsimme ja pyrimme riippumattomaan ulkopolitiikkaan ja meidän moraalinen velvoitteemme on tehdä yhteistyötä myös sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ole vielä EUn jäsenvaltioita. Ranska panosti Välimeren alueeseen ja me haluaisimme edistää osaltamme itäisen Euroopan kumppanuutta. Ja toinen asia, josta haluaisimme hyötyä, on pankkisektorin 90-luvun kokemuksemme. Meidän asiantuntijamme voivat varmasti keskusteluissa tuoda esiin mahdollisia ratkaisuja nykyiseen kriisiin. Saimme vakautettua pankkisektorin jo 90-luvulla ja olemme yksi harvoista EUn valtioista, joiden ei ole nyt tarvinnut sijoittaa pankkisektorin vakauttamiseen. Haluaisimme edesauttaa eurooppalaista kehitystä ja uskomme, että tähän myös voimme onnistua. Tässä voimme onnistua. Eurooppa ilman esteitä on yksi mottomme. Ja nyt olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Ainoastaan sellainen Eurooppa, joka osaa käyttää täysimääräisesti inhimillistä ja muuta potentiaalia, voi pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa ja tämä on nyt äärimmäisen ajankohtaista. Jotta voimme kehittää ja käyttää hyväksemme potentiaaliamme kaikin tavoin, meidän täytyy päästä eroon sisäisistä esteistä. Ajattelen tässä neljän vapauden, liikkumisvapauden poistamista ja esimerkiksi heikkoja energiaverkkojen yhteyksiä, jotka estävät energiaturvallisuuden toteutumisen. Samoin ajattelen sitä, että meidän pitäisi siis syventää sisäistä energiayhtenäismarkkinaamme. Eurooppa ilman rajoja merkitsee myös toimintaa laittomia toimia vastaan, kuten esimerkiksi teollisen tekijänoikeuksien tai maahanmuuton kohdalla. Näin voimme käyttää entistä paremmin potentiaaliamme hyväksemme. Tsekin tasavalta tulee toimimaan erityisesti kolmella alueella kuuden kuukauden aikana. Ajattelen tässä taloutta, energiaa ja EUta maailmalla. Kolme etä tsekin kielessä. Vuoden alussa jotkin näistä eistä ovat muuttuneet G-kirjaimiksi tsekin kielessä kaasu ja gaasa. Nämä ovat asioita, jotka aiheuttavat varsin suurta rasitusta sellaisille tahoille, joilla ei ole vielä paljonkaan kokemusta näistä toimista. Nyt on 14. ensimmäistä ja olemme toimineet neuvoston puheenjohtajavaltiona nyt kaksi viikkoa. olemme löytämässä ratkaisua Venäjän kaasuongelman. Olemme edistäneet Ukrainan ja Venäjän neuvotteluita. Olemme matkustaneet osaltamme myös lähi ja nyt on saatu ensimmäisiä edistysaskeleita aikaan humanitaarisen avun antamisessa Gazan kaistalle. Tilanne on poliittisesti hyvin hankala. Yritämme jälleen rakentaa tuota aluetta Oppositio Tsekissä on kritisoinut hallitusta jo pitkään hyvin voimakkaasti ja se yrittää estää kuitenkin toimiamme. Näistä syistä voin todeta, että Tsekin tasavalta voi kuitenkin täyttää tehtävänsä varsin hyvin, jos ottaa huomioon sen, mistä olemme jo selvinneet tähän mennessä. Seuraavaksi hieman yleisistä tavoitteista. Tsekin puheenjohtajakaudella haluamme jatkaa marraskuun G20-kokouksen loppupäätelmistä. Emme saa sulkea oviamme maailmalle, vaan meidän täytyy olla äärimmäisen avoimia maailman taloudessa. Haluaisin muistuttaa Josef Talin EPPstä sanoista. Nykyinen kriisi ei ole kapitalismin epäonnistuminen, vaan nykyisen poliittisen ja rahoituksellisen tilanteen aiheuttama. Meidän täytyy katsoa pääomamarkkinoita koskevaa ja yrityksiä koskevia direktiivejä sekä luokituslaitoksia koskevaa direktiiviä, samoin kuin sähköistä rahaa koskevaa direktiiviä. Haluamme varmistaa, että talous- ja rahoitusneuvoston loppupäätelmät toteutuvat. Tällä hetkellä on tärkeää, että analysoimme niitä mahdollisuuksia, joita nykyinen lainsäädäntö meille tarjoaa ja to, meidän täytyy myös toteuttaa tätä käytännössä sataprosenttisesti. Ainoastaan vaikutusvaltainen Euroopan unioni voi ratkaista tärkeitä maailmanlaajuisia kysymyksiä ja siksi meidän täytyy korostaa Lissabonin strategian toteuttamista. Tähän kuuluu erilaisia välineitä lyhyellä, äh, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Samoin mitä tulee maatalouteen, tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden välillä samoja sääntöjä esimerkiksi suorien tukien kohdalla ja erilaisissa maksuissa. Meidän täytyy ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erot maanviljelyssä. Haluaisimme ottaa nämä asiat huomioon, kun menemme kohti vuoden 2000 kolmetoista yhteisen maatalouspolitiikan muutoksia. Meidän täytyy toteuttaa kaikkia niitä neljä vapautta, joihin Euroopan unioni pohjautuu. Ajattelen kuitenkin myös viidettä liikkumisvapautta, nimittäin tiedon vapaata liikkuvuutta. Ja tämä palauttaakin minut keskiaikaisen universalismin, josta jo puhuinkin. Tarvitsemme parempaa sääntelyä ja vähemmän sääntelyä erityisesti pienille yrityksille ja ulkopolitiikassa, ulkomaan kaupassa meidän tulee keskittyä, keskittyä VTOn neuvotteluihin. Ja meidän täytyy pyrkiä Dohan kierroksen loppuun saattamiseen. Jos neuvottelut keskeytyvät, niin silloin alamme pohtia mahdollisia uusia kauppavälineitä ja yritämme elvyttää neuvottelut toisella taholla. Kun puhutaan investoinneista, koulutuksesta ja tutkimuksesta, haluaisin muistuttaa Martin Schulzin sanoista, Eurooppa ei voi taistella muiden maiden kanssa halpa halvoin palkoin ja huonolla laadulla, vaan meidän täytyy panostaa juuri laatuun ja tietoon. Ja lopuksi energia. Energia on toinen tärkeä prioriteettimme, joka on entistä tärkeämpi, kun ottaa huomioon viime aikaiset kehityskulut. Suuri riippuvuus energiasta – johtaisi siihen, että Euroopan kilpailukyky heikkenisi. Ja siksi meidän on välttämättä yritettävä päästä siihen, että Euroopan energiapolitiikka pysyy kestävällä pohjalla. Keskitymme erityisesti toisen strategisen energiatarkastukseen. Ja tässä keskitytään juuri keskipitkän aikavälin energiavarmuuteen Euroopassa. Ja toiseksi käsittelemme direktiiviä vähimmäisvaroista, energiavaroista 90-120 päivän välillä. Ja kolme, kolmanneksi haluamme käsitellä myös eurooppalaisia energiaten verkkoja. Tämä kuuluu lainsäädäntöpakettiin, josta komissio on päättänyt vuoden 2008 marraskuussa. Haluaisimme keskittyä uusien energiaverkkojen käsittelyyn, jotka voivat yhdistää EUta ja tässä odotamme Euroopan parlamentin tukea. Lisäksi haluaisimme lisätä toimittajien määrää ja laajentaa kuljetusreittejä ja Tähän kuuluu esimerkiksi Nabucco-putki. Haluaisimme myös saada käyttöön erilaisia energialähteitä, ydinvoima, uusiutuvat energialähteet ja niin poispäin. Yksi menestystarinoistamme kuuluu se tosiasia, että Venäjän kaasutoimitusten osalta saimme neuvoteltua valvontamekanismista. Tässä pyrittiin siihen, että Ukrainan ja, Venä- Ukrainan ja Venäjän välille saataisiin lisää avoimuutta ja luottamusta näissä kysymyksissä. Tarvitsemme eri, eriytyviä energiareittejä ja meidän tulee todella pohtia sitä, kuinka voimme rakentaa entistä turvallisempaa ja parempaa energiainfrastruktuuria Euroopassa, jotta EUn jäsenvaltiot saadaan verkkoihin entistä paremmin mukaan, siis kaasumarkkinoista. Tässä tarvitsemme koordinaatiota eri tahojen välillä. Ja meidän täytyy täyttää verkossa olevat porsan reijät. Haluaisimme päästä päätökseen myös kolmannessa energiasisämarkkinapaketissa ja haluaisimme käsitellä sähköä koskevia direktiivejä sekä kahta asetusta ja pyrkiä makasun toimitusten vapauttamiseen. Myös energiatehokkuus on yksi meidän tavoitteistamme tällä puheenjohtajakaudella. Ranska, Tsekki, Ruotsi, kolmikko todella käsittelee laajasti eri energiakysymyksiä. Energiakysymyksiä ei voi myöskään erottaa ilmastonsuojelupolitiikasta – ja tässä suhteessa haluaisimme saada aikaan sellaisen sopimuksen, jossa ovat mukana kaikki velvoitteet vuoden 2012 jälkeen, joka sopisi kaikille. Ja tämä merkitsee sitä, että haluaisimme saada mukaan toimiin Kiinan, jotta saataisiin aikaan kansan välistä konsensusta. Tämän vuoden alku on muistuttanut meitä siitä, että kaikkea yllättävää voi sattua. Hamasin ja Israelin tilanteen kärjistyminen vaatii toimia ei ainoastaan EUn taholta, vaan koordinointia paikallisten ja maailmanlaajuisten tahojen välillä. Meidän täytyy päästä eteenpäin Palestiina kysymyksessä. Ja tämän takia diplomaattisten ponnistusten lisäksi EUn täytyy jatkossa tukea palestinaista infrastruktuuria, kouluttaa turvallisuusjoukkoja siellä ja vahvistaa palestinaisviranomaista. Konfliktin ratkaisussa Tsekki haluaa käyttää hyväkseen hyviä yhteyksiä sekä Palestiinaan että Israeliin, jotka meillä on olemassa, mutta ilman keskinäistä luottamusta pitkän aikavälin rauhaa ei ole mahdollista lähi -idässä. Mainitsin jo itäisen kumppanuuden ja Georgian kriisi osoitti kuinka tärkeää on, että EUlla on strategia tälläkin alueella. Ja itäisen ulottuvuuden syventäminen siis maiden kanssa, kuten Ukrainan kanssa, tämä koskee myös kaukaisen maita. Tämä on moraalisesti tärkeää, mutta myös käytännön kannalta tärkeää. Tämä yhteistyö mahdollistaa sen, että voimme monipuolistaa ulkopolitiikkamme ja energian lähteitämme. Mitä tulee transatlanttisiin suhteisiin, on ilmiselvää, että ilman sitä, että vahvistamme ja kehitämme suhteita eteenpäin, EU ei voi hoitaa tehtävänsä vahvana globaalina toimijana, niin kuin USAkaan ei yksin pysty tätä tehtävää hoitamaan pitkällä aikavälillä me tulemme korostamaan tiivistä vuoropuhelua uuden hallinnon kanssa taloudessa, ilmasto- ja energiakysymyksissä ja myös korostamme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, kuten Pakistanin, Afganistanin, Venäjän ja lähi alueiden maiden kanssa. Mitä tulee asemaamme maailmassa? Ratkaisevan tärkeää on kanta, jonka otamme suhteessa uuteen kumppanuussopimukseen Venäjän kanssa. Viimeiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tarvitaan yhteistä lähestymistapaa koko EUlta. Tässä tarvitaan ymmärrystä Venäjän tilanteesta ja yhteistä analyysiä panoksista. Siksi tuemme yhteistyötä Venäjän kanssa. Sekin kaudella jatkossa jatkamme laajentumiskysymystä, joka koskee läntistä Balkania ja Turkkia. Läntisen Balkanin ei pidä unohtua tuloksena taloudellista ongelmistamme. Mitä tulee Kroatiaan, puheenjohtajavaltio tekee kaiken voitavansa, jotta EU laajenee ottaen mukaan Kroatian. Ja uskon, että myönteinen Kroatian esimerkki on olennainen edellytys, jotta voidaan mahdollistaa tulevaisuuden näkymät myös muille Balkanin maille puheenjohtajavaltio jatkossakin haluaa kehittää ulkoista ulottuvuutta EUn naapuruuspolitiikassa ja pyrkii parantamaan suhteita kumppanimaiden kanssa osana projektia. Tässä pyritään vahvistamaan suhteita Israelin kanssa. Tämä kuuluu tähän ulottuvuuteen. ja ponnistellaan lähi rauhan puolesta. Ja tämä dramaattinen tilanne alueella ei saa meitä tässä pelottaa. Päinvastoin on välttämätön löytää rauhanmukainen ratkaisu lopuksi. Tärkeää kansainvälisesti on myös sisäinen turvallisuus EU:ssa. Tiedämme, että tämänhetkiset turvauhat ylittävät rajamme ja mitä tulee ja nyt tarvitaan todellakin turvallisuuden yhteinen alue, koska tämä koskee kaikkien kansalaistemme elämää. Puheenjohtajavaltio valtio yrittää ponnistella vielä enemmän Schengen-yhteistyön hyväksi tulli- ja poliisiyhteistyössä ja toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siviili- ja rikollisoikeudellisissa kysymyksissä. Kautemme loppua tulee merkitsemään Euroopan parlamentin vaalit ja poliittinen tilanne tulee tiukentumaan ja meidän täytyy viedä loppuun tiettyjä lainsäädäntöprosesseja joissakin tärkeissä kysymyksissä niin, että asiat eivät jää sivuun odottamaan. Meidän pitää aloittaa neuvottelut myös uuden tyyppisestä Euroopan komissiosta, sen kokopanosta, ja Tsekki tulee jatkamaan neuvotteluja myös Irlannin kanssa koskien Lissabonin sopimusta, ja meistä on tärkeää jatkaa näitä neuvotteluita herkästi kuunnellen ja ottaen huomioon Irlannin kansalaiset, jos kansanäänestys pidettäisiin Tsekin tasavallassa niin näyttäisi siltä, että se ei menisi läpi meidänkään maassamme. Siksi on tärkeää löytää, löytää ratkaisu, joka enemmistö meistä pystyy hyväksymään. Aluksi sanoin, että sekin kysymys on myös eurooppalainen kysymys. Ehkä mikään muu kansakunta ei ole käytänyt niin paljon tarmoa ja aikaa keskusteluun omasta identiteetistään. EU on tällä hetkellä läpikäymässä jotakin, jonka itse tunnemme omasta historiastamme. Ja kun ajatellaan puheenjohtajavaltion roolia, tämän takia me tarjoamme EUlle 200-vuotisen kokemuksemme, kun olemme etsineet omaa historiasta rooliamme ja omaa asemaamme Euroopan kansakuntien perheessä. Sekin suhteet Eurooppaan tiivistettiin varsin hyvin erään filosofin puh- Seksen Kretsin puheenvuorossa noin 70 vuotta sitten. Me emme tarkoita sitä, että Tsekki on Euroopan keskus maantieteellisesti ajatellen, mutta kulttuurisesti ja henkisesti ajateltuna kyllä olemme syvin osa mannerta, jossa eri vaikutukset eri alueilta yhdentyvät ja meitä ympäröivät, jos ei suoraan, ainakin kuvitteellisesti kaikki muut kulttuurit johtuen kulttuuriamme, ajatellen kulttuuriamme. Mielestäni niin tämän lainauksen pitäisi johdattaa meitä kautemme alussa, kun tehtävä Tsekille on viedä keskustelua eteenpäin EU-ssa. Tärkeistä kysymyksistä kiitos. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, kiitämme teitä tästä laajasta ja rakentavasta esityksestämme. Toivotan teille kaikkea hyvää. Ja nyt komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäiset päivät tänä vuonna eivät jätä epäilylle lainkaan tilaa, koska kuusi seuraavaa kuukautta tulevat koettelemaan Eurooppaa. Euroopan on osoitettava päättäväisyyttään auttaa kansalaisia, työntekijöitä, yrittäjiä, yrityksiä kohtaamaan ja pääsemään irti talouskriisistä. Euroopan on osoitettava solidaarisuuttaan erilaisissa kiireellisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi se, että jyrkästi tai äkkiä lopetettiin kaasutoimitukset. Euroopan on osoitettava kapasiteettinsa käyttää kaikki ulkoinen vaikutusvaltansa kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi, ennen kaikkea ajattelen Gasan tilannetta. Mitä tulee yhteistyöhön puheenjohtajavaltion kanssa, haluaisin tosiaan toivottaa tervetulleeksi pääministeri Topolanekin ja koko hänen tiiminsä. Ja sanon, että haluan vielä toistaa, että olen täysin vakuuttunut siitä, että Tsekki pystyy tämän tärkeän tehtävänsä täyttämään läheisessä yhteistyössä puheenjohtajavaltion ja parlamentin kanssa komissio pyrkii näyttämään, että Eurooppa on tämän tehtävän tasolla. Haluamme osoittaa myös kansalaisille, miksi Euroopan unioni on niin välttämätön nykyään. Ja miksi eurooppalaisilla on kaikki syy ottaa, käyttää ääntään eh, silloin, kun he valitsevat seuraavan parlamentin jäsenet. Haluamme osoittaa kansalaisille, miksi, miten Eurooppa voi voittaa demokratiassa ja millä tavalla Lissabonin sopimus voi vaikuttaa tähän. Ja me tarvitsemme yhä enemmän sellaista Lissabonin sopimusta, jonka kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät. Lähdemme kuitenkin vakaalta pohjalta, koska 2008 unioni osoitti, että se pystyy tekemään vaikeita päätöksiä, jotka sitovat vuosiksi yhteiskuntiamme. Ilmastoenergiapaketti osoittaa poliittista tahtoa, visionaarista ja päättäväistä tahtoa, jonka avulla voimme edetä kansainväliseen kunnianhimoiseen sopimukseen ensi joulukuussa. 2008 unioni on myös osoittanut kapasiteettiaan muuttua ja se on löytänyt nopeasti tavan reagoida finanssikriisiin ja päässyt hyvin nopeasti yksimielisyyteen elvytyspaketista, jotta voitaisiin tällä tavalla elvyttää Euroopan taloutta. 2009 haluamme myös, meillä on myös vakaa kansainvälinen maine – Olemme esimerkiksi eturintamassa olleet ratkaisemassa konflikteja Venäjä, Georgia esimerkkitapauksena ja olemme halunneet tällä tavalla lähentää osapuolia konflikteissa kuten Gazassa. Ja siis tässä on kysymys siitä, että on humanitaariset käytävät voitu avata, jotta voitaisiin palestiinalaisia auttaa. Olemme myös vaikuttaneet G20 ja talouskriisiin ja olemme tosiaan sitoutuneet markkinoiden avaamiseen ennen kaikkea mitä tulee Dohan prosessin kaupan kehittämiseksi ja tavoitteisiin, vuosituhannen tavoitteisiin. Eurooppaan on myös jatkettava, jatkossakin näytettävä kaikki potentiaalinsa. Mitä komission tulee, komissio tulee tämän vuoden aikana jatkamaan tekemään kaikkensa, jotta ei tätä vauhtia, joka on saatu aikaan, voi, jotta ei siitä jätäisi jälkeen. Haluamme saada maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän ja meillä on aivan äh, erinomainen tilaisuus G20-kokouksessa Lontoossa ja siellä Euroopan on puhuttava yhdellä ainoalla äänellä ja osoitettava johtavuutta johtajuuttaan, mitä tulee koko maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän uusimiseen. Meillä on tärkeitä aloitteita, esimerkiksi haluamme parantaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa, saada aikaan uusia toimitus, toimintaohjelmia oikeuden turvallisuuden alalla ja saada erilaisia toimia aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Me valmistelemme ehdotuksia muun muassa budjetin tarkistamiseksi ja aiomme lähikuukausina kiinnittää hyvin paljon huomiota taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja teemme kaikki tarvittavat aloitteet. Useita aloitteita on teidän tarkasteltavina yhä ja puheenjohtajavaltion kanssa toivomme, että nämä voidaan tämän lainsäädäntökauden loppuun mennessä hyväksyä. Ennen kaikkea ajattelen ehdotuksia, jotka koskevat finanssikriisiä, sosiaalista pakettia, energiamarkkinoita, ajankohtaiset tapaukset osoit, tapahtumat osoittavat, kuinka tärkeää on saada aikaan nämä myös, mitä tulee televiestintään ja maantien liikenteeseen. Tänään on keskitytty hyvin paljon energiaan ja talouteen, koska tässä Euroopan kansalaiset tuntevat eniten paineita tänä vuonna. Ja tässä Euroopan vaaditaan Euroopan unionilta päättäväistä toimintaa ja se voi todella merkitä suurta eroa. Tämä vaatii kiireellistä ja eurooppalaista huomiota. Yksi ala siis, joka sitä vaatii, on kaasu. Euroopan Eurooppa ei ole ollut tässä syypää, mutta olemme joutuneet tässä mukaan Venäjä, Ukraina kiistaan. Ja voidaan sanoa, että tässä, tämä ei ole hyväksyttävissä, tämä on täysin uskomatonta. Sitä ei voida hyväksytä, hyväksyä siksi, että eurooppalaiset kuluttajat joissakin jäsenvaltiossa vielä ovat viikon jälkeen ilman kaasua. Uskomatonta, koska jos ajatellaan tilannetta, niin päivää jälkeen Korkealla tasolla on solmittu sopimus Ukrainan ja Venäjän johtajien välillä, että kaasu jälleen virtaisi. Siis on olemassa objektiivinen tosiseikka, joka on se, että Venäjä ja Ukraina ovat osoittaneet, että ne eivät pysty pitämään kiinni sitoumuksistaan Euroopan jäsenvaltioiden suhteen. Tosiseikka on se, että Gazprom ja Naftogas eivät ole voineet täyttää omia velvoitteitaan eurooppalaisia kuluttajia kohtaan. Haluaisin lähettää hyvin selvän viestin sekä Moskovaan että Kiovaan jos Euroopan unionin tukemaa sopimusta ei kunnioiteta hyvin kiireellisesti, niin unioni kehottaa eurooppalaisia yrityksiä ottamaan asian, viemään asian oikeusistuimeen ja löytämään vaihtoehtoisia energiahuolto- ja energiansiirtojärjestelmiä. Joten hyvin pian tulemme näkemään, onko tekninen joku tekninen este tai että ei ole minkäänlaista poliittista haluakaan kunnioittaa sopimista, sopimusta. Jos tätä sopimusta ei kunnioiteta, se merkitsee sitä, että Venäjä ja Ukraina eivät, niitä ei enää voida pitää Euroopan unionin uskottavina kumppaneina, mitä energiatoimituksiin tulee. Oli miten oli, komissio aikoo esittää useita ehdotuksia energiaturvallisuuden parantamiseksi, mitä esimerkiksi tulee strategisen energiaohjelmamme tarkistamiseen viime marraskuulta. Olemme, halu, haluamme käyttää 5 miljardia euroa energiaan, ja tämä tulee tietysti olemaan ratkaisevaa. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota siitä, että se on tukemassa tätä sitomusta, joka on viime Euroopan neuvostossa tehty korkeimmalla mahdollisella tasolla. Me haluamme tällä tavalla väittää, välttää sitä, että tilanne uusiutuisi tulevaisuudessa. Mitä talouteen tulee, kaikki merkit osoittavat, että et, taloudellinen ilmapiiri on huononemassa, tuotanto lisääntyy, mutta työllisyys vähenee. Me emme saa peitellä tämän tilanteen vakavuutta, mutta emme saa olla liioin fatalisteja emmekä kielteisiä. Meidän on saatava aikaan oikeat strategiat ja me voimme pehmentää sen vaikutuksia kaikkein heikoimmilla yhteiskunnan osilla. Ja voimme saada aikaan sellaista tilanteen, että voimme tämän kriisin päätyttyä seistä entistä vahvempina. Meidän tarkoitus on Esimerkiksi komission ehdottama elvytyssuunnitelma, jota neuvosto on tukenut, on mielestäni oikea vastaus tähän, koska se on sellainen kannuste, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tässähän on kysymys huomattavasta summasta BKTstä, jos se on hyvin käytetty tarkoitus on yrittää, yrittää mahdollisimman suureen tehokkuuteen sillä tavalla, että täytämme kaksi tavoitetta samalla tavalla. Eli Euroopan talouden kilpailukyky ja lyhyellä vaika- aikavälillä haluamme elvyttää tai heikentää matalasuhdannetta. Tässä on kysymys Euroopan kansalaisten elintasosta ja siis kriisin vaikutuksiin on puututtava suoraan, koska tässä on kysymys siitä, että yritämme kunnollisella koordinaatiolla varmistaa sen, että jäsenvaltiot voivat kannustaa toinen toisiaan positiivisesti. Jotta saisimme tämän ohjelman aikaan, me vaadimme, tai siihen tarvitaan puheenjohtajavaltion yhteistyötä ja myös parlamentin sitoumusta. Siis nopea sopimus erilaisista lainsäädäntöehdotuksista niin, että voidaan käyttää rakennerahastoja ja erilaisia sopeutusrahastoja. On kysymys siitä, että 5 miljardia käyttämättömistä sitoumusmäärärahoista käytettäisiin sellaisiin projekteihin, jotka keskittyvät ennen kaikkea energiaan ja energiaan liittymiin. Energiakriisi on tehnyt selvemmäksi kuin koskaan aikaisemmin se, että meidän energiainfrastruktuurin aukkojen täyttäminen koituu koko Euroopan hyväksi on kysymys siitä, että käytetään kaikkiaan 200 miljardia euroa talouden elvyttämiseen. Ja tietysti on kysymys siitä, että tilannetta jatkuvasti valvotaan, koska ymmärrämme, että tilanne kehittyy lyhyen aikavälin toimissa emme saa jättää kuitenkaan pitkän aikavälin toimia huomiotta. On kysymys joistakin niistä menestyksistä, joille Euroopan vauraus perustuu, kuten esimerkiksi sisämarkkinat. Sekin motto Eurooppa ilman rajoja on mielestäni tärkeä ja inspiroiva viesti. Mutta kuten pääministeri Topolanek sanoi, niin haluaisin myös korostaa sen, että Eurooppa ilman rajoja tarvitsee sääntöjä, eurooppalaisia sääntöjä, joilla voidaan varmistaa tasainen pelikenttä jäsenvaltioiden ja eri taloudellisten toimijoiden välillä. Siis on kysymys sellaisista säännöistä, jotka edistävät Euroopan integraatiota, sen kaikki kansalaiset jakavat. On kysymys siitä, että takaamme pitkän ajan, pitkällä aikavälillä elämämme kestävyyden. Eurooppaa haluamme, Eurooppaa tarvitsemme, siis sellaisen Euroopan, joka yhdistää vapauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden kaikkien eurooppalaisten hyväksi. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Kommissionspräsident. Kiitoksia komission puheenjohtajalle. Seuraavaksi epp ed ryhmän puheenjohtaja Joseph Daul, viisi minuuttia. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tuskin kausi on alkanut, kun sekin puheenjohtajavaltio joutuu huomattaviin vaikeisiin tilanteisiin ja tämä kuukausi on sitä, kuinka raskasta on hoitaa kolmea suurta kriisiä. Ensinnäkin on seurattu talous- ja sosiaalikriisiä, sitten on kaasu, kaasukriisi Ukrainan ja Venäjän välillä, joka vaikuttaa EU-hun ja uusi sota on syttynyt uudestaan Lähi-idässä. Näiden haasteiden edessä ainoa asenne on osoittaa solidaarisuutta ja toimia toisaalta koordinoidusti ja päättäväisesti. Voin todeta tyydytyksellä, että puheenjohtajavaltio Tsekki on läheisessä yhteydessä Euroopan komissioon ja on toiminut nopeasti yhtenäisesti energiakonfliktissa, joka on pannut vastakkain Kiovan ja Moskovan, vaikka ratkaisua vielä on ole löydetty, me emme voi hyväksyä, että joudumme panttivangeksi. Meidän pitää toimia tarmokkaasti. Te olette oikeassa puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, samoin komission puheenjohtaja tässä asiassa. Ja kun eh, otetaan huomioon nämä kolme suurta prioriteettia, energia-alue, niin tämä on koska koska nyt yhteen tärkeään haasteeseen tulevaisuudessa nimittäin, missä me olemme riippumattomia energiasta ja miten meidän täytyy voida monimuotoista energialähteitämme. EPPDE-ryhmä, kuten kaikki Euroopan kansalaisetkin, on äärimmäisen huolissaan tästä konfliktista ja uhasta, jonka tämä asettaa Euroopan maille kokonaisuutenaan. Me emme voi suvaita sitä, että EU-jäsenvaltiot joutuvat panttivangeksi tähän konfliktiin. Ja tämä osoittaa jälleen kerran, kuinka välttämätöntä on nopeasti saada aikaan eurooppalaista politiikkaa energiakysymyksissä. Meidän täytyy siis vakavissamme pohtia, miten voimme vähentää riippuvaisuuttamme ja voimme toimia sen puolesta, että saadaan aikaan enemmän energialähteitä valikoimaamme. Hyvät kollegat, tilanne Lähi-idässä myös osoittaa, kuinka tärkeää on kantaa vastuumme maailmanlaajuisessa kysymyksessä. Kyllä, Eurooppa on ensimmäinen humanitaarisen avun myöntäjä koko maailmassa ja me voimme olla tästä ylpeitä ja meidän pitää jatkaa tällä tiellä, mutta humanitaarinen apu yksin ei tule ratkaisemaan konfliktia, joka asettaa vastakkain israelilaiset ja palestiinalaiset. Mitä Euroopalle tarvitaan on vahvaa poliittista tahtoa, joka osoitetaan selvästi ja sillä pitää olla myös inhimilliset sotilaiset rahoitusvoimat, resurssit, jotta se voi uskottavalla tavalla toimia tässä roolissaan. Minkä takia maailmalla, maailmassa silmät ovat kääntyneet Barack Obamaan? Sen takia, että Eurooppa ei vielä pysty osoittamaan visiotaan, ihanteitaan ja tietotaitoaan. Eurooppa on arvosteltu aivan oikein yksipuolisuutta USA on tämänhetkisessä hallinnossa ja sen toiminnassa. Ja jos niin kuin toivon, asiat tulevat muuttumaan uuden valkoisen talon johtajan avulla, Ilman, että me kannamme vastuuta, ei saada aikaan monipuolisuutta. Olemmeko valmiit vapauttamaan tarvittavat sotasuojelmat, ei sotaa varten, vaan rauhan varmistamiseksi? Olemmeko me valmiit vapauttamaan budjettivoimavaroja, jotta meillä on keinot harjoittaa politiikkaamme? Neuvoston puheenjohtaja aivan oikein viittasi teitte ulkosuhteista yhden prioriteettenne. Tämänhetkinen tilanne osoittaa monia esimerkkejä siitä, kuinka kiireellisesti, kiireellistä on toimia mm, suhteessa Venäjän kanssa, USAn kanssa, lähi tilanteessa ilman, että puhutaan edes Välimeren alueesta, Balkanista, Afrikasta tai nousevista talouksista. Euroopan kansalaiset odottavat EUlta, että se vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Kaikki mielipidetutkimukset osoittavat tätä jo vuosien ajan. se meidän vielä pitää odottaa lopuksi? tämän hetken puheenjohtajavaltion pitää vastata taloudelliseen sosiaaliseen kriisiin, valvoa sitä, että saadaan aikaan kansalliset elvytyssuunnitelmat johtaen EUta g 20 huippukokouksessa joka pidetään huhtikuussa. Me vetoamme Tsekkiin puheenjohtajavaltion, se tekee käsi kädessä työtä komission kanssa, jotta määrittelee ja toteuttaa kansainvälisten kumppaneiden kanssa äh, sääntöjä, jotka koskevat taloustoimijoita. EUn pitää puolustaa yhteiskunnallista malliaan sosiaalista markkinataloutta ja edistää sitä, että saadaan aikaan mm, valvontajärjestelmä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Samanlainen systeemi kuin omissa maissamme. Talouskriisissä Euroopan pitää toimia päättäväisesti yhdentyneenä. Me luotamme teihin, herra Topolainen, teidän puheenjohtajakauteen, jotta voitte osoittaa aktiivista tahtoa toimia ja johdattaa EUta näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia teidän huomiostanne. Herzlichen Dank für die Sozialdemokratische. Kiitos. Seuraavaksi PSE-ryhmästä Martin Schulz, viisi minuuttia. Kiitos puhemies. Herra pääministeri Topolanek, olette viimeinen puheenjohtajavaltio tämän Euroopan parlamentin vaalikauden aikana. Ensimmäisenä meillä oli herra Balkenenden johtama Alankomaiden Kausi, ja kukaan ei enää muista hänen sanojaan tai meidän vastaustamme tuolloin. Ja siksi tärkein kysymys on se, mitä nyt keskustelemme keskuudessamme seuraavien viiden, kuuden kuukauden aikana. On yksi kysymys, miten ihmiset saadaan mukaan Euroopan parlamentin vaaliin. Jos ihmiset näkevät, että toimimme yhdessä ja komissio ja parlamentti ja neuvosto haluavat ratkaista yhdessä ongelmat, niin silloin olen varma siitä, että saamme aikaan myönteisen ilmapiirin Euroopan parlamentteja ajatellen. Ja siksi me sosiaalidemokraatit Euroopan parlamentissa olemme kiinnostuneet siitä, että teidän puheenjohtajakautenne onnistuu. Puheenjohtajakautenne alkumetreillä olin hieman epäilevä. Herra Schwarzenberg sanoi, että Israel käyttää itse puolustusoikeuttaan ja lähtee yksipuolisiin toimiin. Sellaisessa tilanteessa, jossa oikeastaan tarvitsemme välittäjää, mutta nyt tilanne on korjattu. Itse sanotte, että kaasukysymyksessä emme toimi välittäjinä. No tämäkin on korjattu. Olette toiminut, toiminut tässä hyvin. Eli alku vaikeuksia oli, mutta nyt ne on sivutettu. Tämä on hyvä asia. Alussa oli epävarmuutta ja jos tämä johtaa siihen, kuten Barossa sanoo, että teidän toimenne ovat myönteisiä, niin silloin saatte ryhmämme täyden tuen. Tämä pätee myös tämän aamuisen puheeseenne. Me kaikki varmasti hyvän tahtoisesti ja luottavaisin mielin tulevia kuukausia ajatellessa kuuntelimme. Haluaisin puuttua joihinkin kysymyksiin, joita otitte esiin. Siteerasitte ystäväni Joseph Dollia, joka sanoi, hän on kyllä fiksu mies, mutta tämä oli virhe, että rahoituskriisi ei ole kapitalismin menestys. E-, epäonnistuminen. No, näin ei ole, mutta tämä kyllä on kapitalistien epäonnistumista. He ovat meille vuosikausia sanoneet, että emme tarvitse mitään sääntöjä. Markkinat toimivat ilman sääntöjä itsestään. He ovat kärsineet tappion. Ja jos te, jotka olette johtaneet juuri tämän kaltaista politiikkaa ilman sääntöjä. Jos nyt sanotte, että tarvitsemme sääntöjen Eurooppaa, niin silloin voin todella todeta teille, että tarvitsemme rahoituskriisin ratkaisemiseen entistä enemmän sääntöjä. herra Topolainen, tervetuloa eurooppalaisten sääntelijöiden kerhoon. Nyt olette varmasti oppineet läksynne. Hyvä pääministeri. Uskon, että nyt olemme kansainvälisessä politiikassa hyvin tärkeässä vaiheessa. Euroopan unioni tarvitsee, jos se haluaa olla tärkeässä roolissa, kuten komission puheenjohtaja kuvasi, energiaturvallisuuden osalta. Ja jos Gaasa-konfliktissa haluamme olla tärkeässä roolissa ja toteuttaa sitä, niin silloin Eurooppa ei saa jakautua osiin. Tarvitsemme 27 jäsenvaltiota poliittisena, taloudellisena, voimakkaana kokonaisuutena. Ainoastaan jos emme jaa rivejämme, voimme olla voimakkaita. Muiden voima piilee siinä, että he spekuloivat sillä, että meillä ei ole yhteistä ääntä. Schwarzenberg, Israel, Louis Michel. Täällä puhutaan aivan eri äänillä Israelin tilanteesta. Venäjä, venäläiset, ukrainalaiset tietävät, että puolet ovat yhdellä puolella ja toinen puoli toisella puolella. Ja tässä emme ole voimakkaita, mutta meistä tulee voimakkaita silloin, kun meillä on voimakas sopimuspohja. Ja Lissabonin sopimus tarjoaa tämän pohjan. Jos teidän hallituksenne kautta ja puheenjohtajakautenne kautta, jos saamme tämän sopimuksen ratifioitua, niin silloin saamme voimakkaan viestin Euroopalle. Rachel Klaus istuu Prahan linnassa. Kuulemme häntä helmikuussa, kun hän tulee Brysseliin. Topolanek siteerasitte myös Karl, Nel, Karl, Karl Hän rakensi kultaisen tien Prahasta Nürnbergiin. Ja tuo oli tuo, tuona aikana valtaisa teko, joka yhdi, jonka oli tarkoitus yhdistää kansoja ja kansakuntia. Karl IV toimi Prahassa myös Luxemburgin herttuana. Ja tuolloin hän oli todella eurooppalainen. Ja toivottavasti Prahan linnassa istuu pian jälleen joku yhtä eurooppalainen henkilö. Kiitoksia. Ja nyt liberaalien puheenjohtaja Watson kenenkähän ystävä hän on. President in office. Puheenjohtaja ryhmäni puolesta toivotan teidät tervetulleeksi ja toivotamme teille kaikkea menestystä. Suuri tsekkiläinen sanoi kerran, että en ole enää ruki vasta al, vaska-alt, vasta alkaja. Minulta odotetaan maaleja ja se on tehtäväni. Se, mikä on Milan Barosin kohdalla totta, koskee myös teitä ja ministereitänne. Työohjelmassa nämä tavoitteet on selitetty. On kysymys markkinaesteistä, ulkoisista ja sisäisistä, jotka on poistettava. Se on Euroopan, siis Euroopan vastaus matalasuhtanteeseen. Se ei saa olla keinesiläistä rahojen käyttöä pelkästään. Puheenjohtaja, nämä ovat kovia aikoja Euroopan kansalaisille. Teidän reseptinne asetetaan ko- koetukselle, mutta ei kuitenkaan liberaalien demokraattien taholta. Mitä sekin tasavaltaan ja muiden kokemuksiin tulee, se osoittaa, että markkinoilla on voimaa silloin, kun ihmisiä nostetaan köyhyydestä. On kysymys energia ohjelman tarkistamisesta, mutta meillä ei saisi olla minkäänlaista kattoa, mitä tavoitteisiimme tulee, vaan kaiken pitää toimia ponnahduslautana niin, että voimme tosiaan vahvistaa Eurooppaa kun se siirtyy fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Ja samalla merkitsisi meille energiariippumattomuutta. Nykyään Ukrainasta jarrutetaan kaasun kuljetusta Venäjä sanoo, että se ei halua kaasua lähettää siksi, että Ukraina pysäyttää sen. Venäjä on kuitenkin sulkenut tämän kauttakulkureitin. Itä-Euroopassa kärsitään ja jotkut ihmiset palelevat koto, kodeissaan ydinvoimaloita, joita pidetään unionin taholta turvattomina, avataan uudelleen. Tämä ei merkitse toimivia energiamarkkinoita, vaan tässä on kysymys sellaista markkinoista, jossa on kysymys öistä kylmyydessä. Joten eipä enää puhuta sisämarkkinoista energiassa, energia-alalla ja uusiutuvista energioista, vaan käyttäkää puheenjohtajavaltion valtion valtaa saadakseen ne aikaan tarpeelliset investoinnit. Euroopan pitäisi olla johtoasemassa ratkaisemassa konflikteja, tukemassa kehitystä ja edistämässä ihmisoikeuksia. Mutta jos todella haluatte laajentaa EUn toimintakapasiteettia, miksi olette silloin viivyttäneet vielä kerran Lissabonin sopimuksen ratifiointia? Jos haluatte estää aseiden leviämisen, miksi silloin sitten olette rakentamassa ohjustorjuntajärjestelmää Euroopan mantereelle? Jos haluatte lähi rauhaa, niin miksi haluatte asettaa Euroopan naurunalaiseen tilanteeseen erilaisin rauhan missioin? Siis meidän on vaikea olla täysin tai yrittää Vikahan on löydettävissä kuitenkin molemmilta puolilta. Tässä halutaan läpi väkivaltaan lakkautettava ja tässä on kysymys myös Hamasin rakettihyökkäyksistä. Teidän mottonne on Eurooppa ilman rajoja, mutta jos ajattelen vanhaa tsekkiläistä sananlaskua, älkää suojatko itseänne este aidoilla, vaan ystävillänne. Me, teidän eurooppalaiset kumppaninne, olemme teidän ystäviänne te olette ne verranneet Euroopan unionia Neuvostoliittoon. Me emme kuitenkaan ole halunneet täällä tyrehdyttää keskustelua. Me haluamme, siis tämä on ystävien unioni sellaisten ystävien, jotka ovat tasaveroisia ja kumppaneita. Puheenjohtajavaltion tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tuemme niitä, pitäkää kiinni niistä, niin olemme teidän mukananne. Dank für die Fraktion Europa der Nation. Kiitos. Seuraavaksi UEN. Brian Crowley, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. ESFAR, a kuhu on Tarvitaan parempia poliittisia suhteita EUn ja USAn välille ja minä toivon, että puheenjohtajavaltiona Tsekki tarttuu asiaan seuraavana puolivuotiskautena. USAhan tulee ensi viikolla uusi presidentti. Se asettaa haasteita meille kaikille, kun käsittelemme pyrimme käsittämään tätä kysymystä mahdollisimman nopeasti. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että Tsekki on ottanut johtajan aseman EU-ssa erittäin ratkaisevana hetkenä ja oman ryhmäni puolesta EUEN-ryhmän puolesta myös annamme tukemme teidän ohjelmallemme, jotta voimme taata sen, että saadaan vahva selkeä ääni kuulumaan EU-sta, samoin jäsenvaltioista. Monet kollegat ovat jo puhuneet tämänhetkisistä vakavista kriiseistä. Heti alussa haluan osoittaa kunnioitustanne, kunnioitustanne sekä teidän että herra Baroson johtajuutta kohtaan toimista, joihin on ryhdytty kaasukriisin yhteydessä silloin, kun se syntyi. Ja ei vain sen takia, että so- jaamme tätä syyllisyyttä, vaan puutuimme välittömästi sosiaalisella, taloudellisella ja poliittisella tasolla tilanteeseen, jotta molemmat osapuolet istuisivat samaan pöytään onnistuin siinä, missä aikaisemmin epäonnistuin, mutta siksi on tärkeää, että puheenjohtajavaltio nyt tavallaan laajentaa kumppanuuskäsitettä, että tarkastelemme Balkania ja Itää, koska ne ovat tavallaan rintamalinjoja EU-ssa tällä hetkellä. Ei sen takia, että olisi poliittista epävakautta, vaan myös sen takia, että olemme riippuvaisia toistamme energia- ja talouskysymyksiä. lopuksi, koska aika on näin vähän, te puhuitte viidennestä vapaudesta tiedon vapaasta liikkuvuudesta ja tieto voi antaa meille välineet, joita nyt tarvitaan, jotta voimme edetä tilanteessa eteenpäin innovaation, tutkimuksen tiellä ja tahtoa tilaisuuksiin, joita on. Kun, mitä tulee omaan historiaanne, herra presidentti, yksilöllisesti samoin kuin maana, olette käyneet läpi vapautta, totalitaarisuutta, suurta koulutuspolitiikkaa ja teillä on myös innovaatiota. Me odotamme, että osoitatte, mikä on seuraava vaihe EU:ssa. Ja jos lopuksi, lopuksi voisin lyhyesti lainata herra Kennedy ja hänen virkaustuspuheessaan, hän sanoi, että tänään seisomme uudella rajalla, mutta uusi raja, josta puhun, ei ole lupauksia, vaan se on haasteita. Uskon, että teillä on kyky vastata noihin haasteisiin. Kiitos. Kiitos sitten Monika Frasson neljä minuuttia vihreiden nimissä. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä kun käymme keskustelua täällä, niin Gaasan ihmisiä pommitetaan. Ja uskon, että meidän parlamentarikkojen tärkein tehtävämme sekä komission että neuvoston tärkein tehtävä on pysäyttää nämä pommit. Uskon, että tämä on tämänhetkinen velvollisuutemme. Meidän täytyy jättää sikseen se, kuka tässä nyt on päävastuussa, mutta uskon, että vihreillä on tästä hyvin selkeä kuva. Puheenjohtaja, te puhuitte puheessanne keski-iästä. Se pimeä aikakausi ja väkivaltainen aikakausi on nyt kaukana meistä. Teidän kuuden kuukauden ohjelmanne näyttää olevan hieman jo ohitettu, sanokaamme nyt näin. Tämä on konformistinen, liberistinen lähestyminen, tämän vanhanaikaisesti pelkästään markkina-asioihin. Tässä puhutaan politiikasta, välineistä. Tarvitsemme sellaisia välineitä sosiaalisesti, jotka vastaavat ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin ja täytyy taistella oikealla tavalla ympäristökysymyksissä ja päästä innovaatioihin ja kestävään kehitykseen. Ja tämä on kyllä hieman myös machistinen lähestymistapa. Kun tässä katsotaan Barcelonan tavoitteita, lasten tukea, niin tässähän pyritään jälleen siihen, että naiset palautettaisiin lieden eteen. Maahanmuuttajista tässä puhutaan ainoastaan turvallisuuskysymyksenä, puhutaan Natosta eikä niinkään monenvälisyydestä ja jälleen puhutaan ohjuksista, eikä tässä oikeastaan korosteta sitä, joka on meille tärkeää ulkopolitiikassa, eli kohesio unionissa. Eikä tässä myöskään viitata erääseen tärkeään alaan, eli syrjinnän vastaisuuteen, ja tästä haluaisin tietää, mikä prioriteettijärjestys teillä on, kun ollaan hyväksymässä syrjimättömyyden vastaista direktiiviä. Eli tämä on ohjelma, josta näkyy paljon vaaroja, mutta vähän mahdollisuuksia. Puhuitte välittäjän roolistanne Ukrainan ja Venäjän välisessä kriisissä. Kuitenkin tästä käy selvästi ilmi se, että sellaiset maat kuin Slovakia ja Bulgaria – ovat osaltaan mukana, he ovat avaamassa vaarallisia vanhoja ydinvoimaloita. Mitään turvallista ydinvoimaa ei ole olemassa ainakaan toistaiseksi, ehkä 40-50 vuoden kuluttua. Eli on turhaa puhua tästä, koska tämä vie ajatukset muualle tärkeimmistä tavoitteistamme. Solidaarisuus menee energiasäästön suuntaan. Tämä on hyvin suuri innovaatiotyömaa. Tätä kautta voidaan vähentää kulutusta ja täällä voidaan vastata kaasusotaan. Me, puhemies, puheenjohtaja, pyydämme, että kevään huippukokouksessa otettaisiin käsittelyyn sitova 20 prosentin energian säästötavoite vuoteen 2020, kuten viime vuoden paketissa sovittiin. Pyydämme, että myös sovitte entistä vähemmän pinnallisesti tavoitteista, e, mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin. Ja vielä viimeinen sana Euroopan tulevaisuudesta. Lissabonin sopimus ei ole täydellinen, mutta on todella outoa, että ette ole vielä sitä ratifioinut. Joten käyttäkää tämä tilanne hyväksenne selittääksemme, selittääksenne meille miksi. Toivottavasti toimitte asiassa pikaisesti. Grazie. Jetzt äh, für die konföderale... Kiitos. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä Miroslav Ransdorf, kolme minuuttia. Děkuji, pane předsedající. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja herra Topolanek mainitsi vaikeista historiallisista kokemuksistamme ja mielestäni sekin puheenjohtajan valtiokausi on tilaisuus antaa panos sille, että poistaa ne jakaumat, joita on olemassa vielä Euroopassa. Kuuluisa tsekkikirjailija kirjailija sotilas Shreikissään viittasi unkarilaiseen sanontaan, joka voitaisiin kääntää. Itä on jaettu lännestä käsin ja mielestäni nyt on korkea aika lopettaa tällaiset jakolinjat ja Tsekin kausi on tilaisuus mielestäni vapauttaa meidät dogmistamme ja ennakkoluuloistamme. Yksi voisi olla tämä hiljattainen äh, artikkeli, jonka Vaslak Klaus kirjoitti Financial hän sanoi, että meidän pitäisi voittaa tämänhetkinen talouskriisi ja rahoituskriisi niin, että heikennämme sosiaalisia, ta- äh, ympäristöllisiä terveysstandardejamme, koska tällaiset standardit estävät rationaalista toimintaamme ja ajatteluamme. Ja mielestäni vastakkain on kyllä totta. Mielestäni sekin puheenjohtajakauden kauden pitäisi pyrkiä saamaan aikaan sosiaalista taloutta, taloutta, jota johtaisi sosiaalinen ja ympäristöllinen tietoisuus ja tekijät. Ja myös sanoisin sen, että yhdessä asiassa olen täysin samaa mieltä pääministerin kanssa. Mielestäni meidän pitäisi korostaa innovaatiota. Innovaatiot voivat johtaa meidät pois kriiseistä. Ja niin kuin joskus on sanottu, me tarvitsemme luovan luokan, joka auttaa talouksiamme, kansantalouksiamme voittamaan umpikujat, joihin olemme päätyneet. Rohkeus muuttua on asia, jota meiltä kaikilta vaaditaan. Stefan George, suuri saksalainen kirjailija, sanoi, että tulevaisuus kuuluu niille, jotka pystyvät muuttumaan. Ja minä toivon, että me kykenemme muuttamaan kokemuksiamme, perinteitämme, jotta tätä kautta voimme ylipäästä jakaumat itäisen ja läntisen Euroopan välillä ja jatkossakin pyrimme rakentamaan yhtä yhtenäistä unionia liittoa, joka ei kärsi mistään alemmuuskomplekseista suhteessa USA tai mihinkään muuhunkaan tahoon. Ja haluan vielä sanoa sen, että jos Tsekin pääministerin puheenvuorossa olikin paljon arvokkaita tavoitteita ja pyrkimyksiä, niin se on tietysti hieno asia. Ja Aivan on oikein, että puheenjohtajavaltio ilmaiseekin kunnianhimoisia tavoitteita heti aluksi kaudellaan, mutta puolalainen kirjailija taas kerran sanoi, että osallistuminen ei ole kaikki ja meidän pitää jotakin järkevää saada myös aikaan. Kiitos. Seuraavaksi Čelesni kaksi minuuttia Indemistä yksikään EU-maa ei koskaan ole käynnistänyt puheenjohtajakauttaan näin epäsuotuisessa kampanjassa samalla kun on niin synkkiä tulevaisuuden ennusteita. Kuitenkin on haluttu Euroopan unionista antaa kuva, johon Tsekin puheenjohtajakausi vaikuttaa. Sanotaan, että tsekkiläiset eivät olisi kompetentteja kykeneviä, yhtä kykeneviä kuin Ranskan presidentti. Lissabonin sopimusta ei Tsekissä ratifioitu. Voidaan sanoa, että presidentti siellä on erittäin kompetentti. Kuitenkin hän vastustaa Lissabonin sopimusta, mutta voi kuitenkin hyvin osaavasti viitata demokratiavajeeseen Euroopan unionissa joka on saanut meidät hylkäämään kommunismin 20 vuotta sitten. Puheenjohtajavaltion tavoitteet ovat kohtuullisia ja se tulee varmasti olemaan menestyksekäs ja toivotamme sille onnea. Mitä tulee eh, kuitenkin sosiaalidemokraattien eh, hyvin valitettavaan tulokseen, tässä on yritetään siis, se yrit, sen taholta yritetään kajota tai haitata puheenjohtajakautta. Pienet maat, sanotaan, että pienet maat ovat, eivät ole kompetentteja ja Lissabonin sopimuksella antaisimme toimivallan niille valtioille, jotka ovat suuria ja kokeneita. Tsekin puheenjohtajakausi on erittäin tärkeä, koska se osoittaa sen, että jopa pienemmätkin valtiot voivat järjestää puheenjohtajakautensa olematta suuruuden hulluja tai itsekkäitä. Toivon siksi, toivotan siksi ministeri Topolanekille ja Eurooppa-ministerille kaikkea onnea ja menestystä, koska sen menestys tulee olemaan myös meidän menestyksemme ja se tulee olemaan toinen osa kokemuksesta, kun taas suurimmat demokratiat Euroopan unionissa hyvin ennakoiv- ennakoitavissa oloissa Siis meidän on täytynyt 50 vuotta elää hyvin äh, monimutkaisessa ja ei ennakoitavassa tilanteessa. Hyvä kollega, olette eurooppalainen, koska olette tsekki. Seuraavaksi Bobi Sokova sitoutumattomista neljä minuuttia. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, naiset ja herrat. Olen ylpeä siitä, kuinka päättäväisesti Tsekki puheenjohtaja valtion on toiminut kaasutoimitusten suhteen. Minusta olisi myös hyvä, jos Topolanek toimisi yhtä päättäväisesti Lissabonin sopimusneuvotteluista. Meidän täytyy olla johtajan roolissa. Hyvä puheenjohtaja, teillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus osoittaa, että EU toteuttaa kaikkien etuja ja että kaikki ovat tasa-arvoisia toimijoita. Te voitte kirjoittaa nyt historiaa. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, voitte julkisesti sanoa, että Lissabonin sopimus ei ole onnistunut, mutta voitte luoda uuden visionäärisen tavan toimia ja pyrkiä sopimuksen, jonka kans, johon kansalaiset voivat samastua. Voitte pyrkiä pääsemään eroon sellaisesta liian byrokraattisesta unionista, joka keksi tekosyitä kansalaisten silmissä. Edustatte valtiota, joka on eronnut sata vuotta sitten, joka on selvinnyt natsien vallastaja, joka on 40 vuotta on elänyt totalitarismissa, mutta pääsi eroon totalitarisesta hallinnosta. Ja siksi en voikaan usko, että te pääministerinä tämänkaltaisesta maasta haluatte, että muualla päätetään sosiaalipolitiikasta, energiasta, oikeuskysymyksistä ja niin edelleen kuin jäsenvaltioissa. En voi uskoa, että toivotte, että Euroopan unioni puuttuisi kuluttajansuojakysymyksiin, terveyskysymyksiin ja niin edelleen. Lissabonin sopimus puuttuu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin yli 50 eri asiassa ja se vähentää pienten jäsenvaltioiden painoarvoa. Olkaa rohkea sanoa suoraan ihmisille sen, minkä sanotte myös kotonanne. Torjukaa Lisabonin sopimus. Euroopan eliitti, virkamiehet komissiossa ja parlamentin enemmistö eivät tule teitä aplodeeramaan, jos näin teette, mutta varmasti saatte kunnioitusta kansalaisilta. Usein kansalaiset unohdetaan. Mutta voitte saada toimillanne 450 miljoonan kansalaisen kunnioituksen, että virkamiesten kunnioitusta. Täällä yritetään vakuuttaa, että Lissabonin sopimus on välttämätön paha. Se on paha, mutta te voitte muuttaa tilannetta. Inspiroitukaa Rooman sopimuksesta, pyrkikää kohti parempaa. Toimikaa vapauden, hyvinvoinnin, ja tämänkaltaisten eurooppalaisten arvojen pohjalta, älkää byrokratian arvojen pohjalta. Toivottavasti toivitte oikein. Irlannin puheen, Irlannin kansanäänestys on teillä tukenanne ja Václav Klausin voimakas ääni on taustallanne. Tiedätte, että suurin ongelma on se, että tietää mitä pitäisi tehdä, mutta ei kuitenkaan tee sitä. Kiitos. Seuraavaksi pääministeri Topolanek. Ja za všechny ty otázky. Nebo... Kiitoksia kaikista kysymyksistä ja kommenteista koskien omaa puheenvuoroni. Tsekin tasavallassa meillä on parlamentti ja olemme juuri tottuneet mielipiteen monimuotoisuuteen ja olen tyytyväinen kaikista huomioista. Ensin haluan sanoa, että olen todella sitä mieltä, että oma asemani on neuvoston puheenjohtajan asema, enkä aio viitata omiin henkilökohtaisiin tai puoluepoliittisiin näkemyksiini. Vastaisin kuitenkin tässä yhteen kysymykseen, koska se koski minu, minua henkilökohtaisesti. Tiukasti arvosteltiin Vaklov Klausia, presidenttiä, jonka kaikki eurooppalaiset tuntuvat varsin hyvin. Olen tästä ylpeä. Vaklav Klaus on taloudellisen uudistuksen ikoni 90-luvulla omassa maassani. Tämän takia olemme tällä hetkellä niin va- vauraita, menestyksekkäitä ja miksi olemme selviytyneet näistä kausista hyvässä kunnossa. Ja olen ylpeä myös siitä, että pystymme näkemään samettivallankumouksen, joka voitti kommunismin vuonna 2009 ja vuonna 1990 pääsimme eroon kaikista venäläisistä sotilaista. Ja olen ylpeä myös siitä, että vuonna 1999 liityimme NATOon ja olen ylpeä siitä myös, että 2004 meistä tuli EU-jäseniä. Ja olen ylpeä myös siitä, että viime vuonna poistimme viimeisimmät rajat Schengenin alueella ja nyt voidaan vapaasti matkustaa esimerkiksi Portugalista Viroon ilman, että koskaan joutuu käymään rajatarkastuksissa. Olen ylpeä tästä kaikesta ja tämä näyttää lähes uskomattomalta, että juuri tällä hetkellä Tsekin tasavalta johtaa poliittista unionia, joka sisältää 27 jäsentä ja 450 miljoonaa kansalaista. Jos EU menettää kykynsä harjoittaa sivistynyttä julkista keskustelua, jos se koskaan haluaa tällaista keskustelua säännellä, silloin se ei enää ole se unioni, josta pidän. Jos menetämme kykymme ilmaista vapaasti mielipiteitämme, Tämä tie tulee johtamaan helvettiin ja minä reagoin kaikkiin hyökkäyksiin, jotka kohdistuvat tsekkiä puheenjohtajakaudellaan. Joskus voidaan esittää hyviä uusia näkemyksiä liian korrektissa ilmastossa ja vapaa keskustelu on sitä, mitä EU pitäisi jatkossakin kunnioittaa eikä pyrkiä sellaista rajoittamaan. Mitä tulee sitten Lissabonin sopimukseen, joka mielestäni ansaitsee tässä minulta vastauksen? Tämä on mielestäni tällainen keskinkertainen sopimus, jossain määrin heikompi kuin itsen sopimus, näin minä asian henkilökohtaisesti näen. Neuvottelin itse tästä sopimuksesta Tsekin tasavallan nimissä. Me hyväksyimme sopimuksen, minä allekirjoitin sen ja tulen äänestämään sen puolesta parlamentissa. Mutta jälleen ajatus siitä, että meidän pitäisi etukäteen kertoa kaikille jäsenvaltioille, että niiden täytyy ratifioida kyseinen asiakirja, eikä niillä olisi oikeutta käydä läpi omia päätöksentekomenettelyjään ja päättää, hyväksyvätkö sopimuksen vai ei. Tämä on absurdia. meidän täytyy uudistaa toimielimiämme, meidän pitää parantaa EUn toimintaa, meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjämme ja jos kaikki tämä voidaan hoitaa Lissabonin sopimuksen kautta, en ole täysin vakuuttunut kuitenkaan tästä jokain, jokaisella on hiukan erilainen näkemys siitä, mistä pitäisi olla kyse. Minulle tämä on kompromissi, Rova Bobosikova. Tämä on vaikea kompromissi ja minä tuen sen ratifiointia. lyhyesti lähi kriisistä ja EUn kannasta konfliktissa. EU on usein viitattu suurena rahoittajana, mutta ei suurena toimijana. Tämä tarkoittaa sitä, että EU maksaa humanitaarista avusta, kehitysyhteistyöavusta, mutta ei ole koskaan ollut siinä roolissa, joka sille oikeutusti kuuluisi – kvartetissa. Ja minä uskon, että tämänhetkinen tilanne, kun saadaan uusi presidentti USAhan, ansaitsee huomiotamme, ansaitsee panostusta meiltä, mutta myös aktiivisempaa roolia meiltä tarvitaan. Minä en halua olla mikään tuomari ja päättää kuka on missäkin määrin syyllinen, mutta olen ollut Israelissa ja käynyt näillä alueilla, joista, joilla on kärsitty Hamasin rakettiiskuista, ja olen myös samaa mieltä palestinalaisten kanssa siinä mielessä, että heillä on oikeus omaan toimivaan hallintonsa, omaan valtionsa, oikeus hyvään elämänlaatuun. Konflikti on jatkunut 60 vuotta, enkä elättele mitään illuusiota siitä, että onnistumme sen ratossa nyt, mutta meidän pitäisi pyrkiä saamaan aikaan nopeasti ainakin tulitauko. Haluaisin estää arvostukseni delegaation roolista, joka on paikalla toiminut, mutta olen myös tyytyväinen myönteistä roolista, joka jollakin arabi- ja muilla mailla on ollut asiassa, kuten Turkilla ja Egyptillä. Ja olen sitä mieltä, että jos olosuhteet täyttyvät, ehdot täyttyvät, niin salakuljetus Egyptin ja Kaasan välillä on, lopettaminen on ensimmäinen askel sille, että pyrittäisiin saavuttamaan tulitauko. Olen kuitenkin aika skeptinen tässä tilanteessa, että konflikti pystyttäisiin nopeasti ratkaisemaan. Mitä tulee energiavarmuuteen ja ilmastonmuutokseen ja Euroopan unionin rooliin tässä prosessissa, haluaisin sanoa seuraavalla tavalla – Jokaisen pitäisi ymmärtää se, että jos EU haluaa olla johtajana ilmastonmuutosasioissa, sen täytyy voittaa mukaansa muut suuret toimijat, kuten USA, Venäjä, Brasilia, Kiina, Intia. Ilman tätä EU tulee toimimaan yksin eristäytyneesti ja näin lisäarvo rajoittuu. Meidän tehtävänämme on vakuuttaa muut suuret toimijat, suuret eh, hiilidioksidin päästäjät siitä, että heidän pitäisi yhtyä riveihimme. Näin minä näen tehtävämme meidän kaudellamme. Mielestäni meidän ilmastopakettimme, jos nyt parlamentti sen hyväksyy, niin se pitäisi myös toteuttaa käytännössä. energialähteiden valikoimakysymystä tarkastellaan joskus ideologisesti tai poliittisesti. Kuitenkin mielestäni EU pitäisi toimia pragmaattisesti ja erottaa lyhyen, keskiaikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteensa ja miten näihin tavoitteisiin päästään. En voi kuvitella sellaista, että maissa, joissa 90 prosenttisesti ollaan riippuvaisia – energiasta, jota tuotetaan hiilestä, että tällaiset maat pystyisivät muuttamaan radikaalisesti energiantuotantojärjestelmänsä. Meidän täytyy investoida puhtaisiin uusiin teknologioihin. Meidän pitää parantaa olemassa olevien teknologioiden energiatehokkuutta, mutta emme voi kovinkaan nopeasti muuttaa siirtyä aivan uuden tyyppisen energiantuotantoon. Meidän pitäisi tukea innovaatiota ja asteittain pitäisi pyrkiä muuttamaan energialähteiden valikoimaa ja investoida ympäristönsuojeluun ja vähentää riippuvaisuuttamme fossiilisista polttoaineista. Tämä tulee johtamaan turvalliseen, edulliseen energiaan ja tätä kautta Euroopan pitäisi pystyä toimimaan kilpailukykyisesti globaalissa yhteydessä kiista Venäjän ja Ukrainan välillä ei ole vain luottamuskriisi, vaan se tavallaan koskettelee kauppaa, politiikkaa, taloutta, geopoliittisia intressejä. Se on tällainen monikerroksinen juttu, enkä halua tässäkään toimia minään tuomarina. En halua osoittaa syyttävällä sormella sitä, joka tässä on varsinainen syyllinen. Tällä hetkellä on totta se, että molemmat osapuolet ovat jossakin määrin syyllisiä. Toinen ei toimita kaasua, toinen taas estää kaasun toimituksen eteenpäin menon. Ja nyt meidän täytyy toimia niin, että löydämme lyhyen, aikaväl- lyhyen aikavälin ratkaisun, että kriisi päättyy. Ja sitten pitkällä aikavälillä meidän pitäisi pyrkiä löytämään uusia reittejä ja yhdistää energiaverkkomme toisiimme, jotta saataisiin se, mitä nyt ei ole, siis solidarisuutta EU-valtioiden välillä ja tarvitaan kiireinen reaktio ja tällainen ta- tapaus vaatisi jatkossa myös B-suunnitelmat, kuten on nähty Bulgarissa ja Sekoslovakissa ja muualla, jossa tilanne on varsin kova. Panin myös merkille, mitä ryhmien johtajat sanoivat en usko, että meidän esityslistamme on liian liberaali. Se vain seuraa pitkän aikavälin perinteitä EU:ssa ja meidän tsekkiläinen panoksemme voitaisiin voitiin nähdä ensi päivinä jo tänä vuonna, koska me olemme keskittyneet energiaturvallisuuteen ilman, että tiesimme etukäteen, mitä tulisi tapahtumaan. Tämä osoittaa, että meidän täytyy käydä syvällistä keskustelua siitä, miten voimme varmistaa keskinäisen riippuvuutemme ja meidän pitää pyrkiä vähentämään riippuvaisuuttamme EUn ulkopuolisista lähteistä. Täällä tuli minulle myös kysymys koskien syrjinnänvastaista direktiiviä. ja siitä, että olemme keskittyneet liian vähän sosiaaliseen kysymykseen. En usko, että tämä on totta. Me pyrimme vähentämään tavoitteidemme määrää. Emme mitenkään aliarvioi sosiaalisia kysymyksiä tai syrjintäkysymyksiä tai naisten roolia yhteiskunnassa. Meillä on laajaa kokemusta siitä, että lapsia on pakotettu elämään instituutiossa. Meistä on oikein, että naisilla on valinnanvapaus. He, heidän pitää voida itsensä päättää, pysyvätkö he kotiäiteinä. Ja meidän pitäisi avustaa tässä myös niin, että he eivät joudu taloudellisesti kärsimään tästä valinnasta. Mutta toisaalta meidän täytyy pystyä tarjoamaan lastenhoitovalmiuksia, jotka mahdollistavat sen, että naiset voivat käydä työtä ja meillä on tästä paljon kokemusta myös kommunismin ajalta, jolloin naiset joutuvat väkisin työelämään. Siinä taisi olla kaikki, mitä voin vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Meiltä ei puutu luottamusta, emmekä ole sitä mieltä, että pieni tai keskikokoinen maa – Tsekkihän on pienin näistä, su, suurin näistä pienistä maista tai toisinpäin. Se on 12 sijalla suuruusjärjestyksessä EU-ssa. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että vuonna 2001, kun Ruotsi oli EU-puheenjohtajavaltiona, sanomat olivat täynnä samantyyppisiä artikkeleita kuin näimme marras-joulukuussa monissa Euroopan maissa. 2001 monet olivat skeptisiä sen suhteen, miten ruotsalaiset pystyisivät omaksumaan yhtenäisvaluutan tai käymään keskustelua Nitsan sopimuksen ratifioinnista ja pystyisivätkö ruotsalaiset johtamaan EUta. Nämä artikkelit, jos siinä, niissä vaan vaihtaisiin sana Nitsan sopimus Litsan, Lissabonin <laughs> sopimukseksi, niin teksti on pysynyt vähän aika lailla samanlaisena, eikä meille tämä ole mikään ongelma. Kiitos. Neuvoston puheenjohtaja herra Barroso, komission puheenjohtaja ei puhu toista kertaa, mutta nyt jatkamme puhujalistalla, joten herra Sahratil kaksi minuuttia. Pyydän, että kunnioitatte puhua aikaanne niin, että voimme tosiaan ajoissa päättää. Hyvä puheenjohtaja. Itse haluaisin lähteä sekin näkemyksestä, joka esiteltiin täällä. Kuten korostitte puheessanne, me näemme, että Eurooppa-vaalit järjestetään hyvin pian, joten saatatte varmasti kuulla paljon mielipiteitä, joissa, jotka ovat kamp, tällaisen esikampanjan värittämiä. Mitä ensimmäisiin Tsekin puheenjohtajakauden päiviin tulee, niin nämä ovat todellinen koetus Tsekin hallitukselle ja Tsekin hallitus on pystynyt selviytymään tästä mielestäni hyvin menestyksekkäästi. Ja nämä kolme e Tsekin kielessä talous, energia ja ulkosuhteet, jotka ovat Tsekin puheenjohtajakauden kolme prioriteettia, on valittu aivan asianmukaisesti. Jos katsomme, mitä vuoden alussa on tapahtunut Gaasassa ja kaasukriisiä, niin kaksi näistä tsekin kielen kolmesta eestä on, ovat esillä. Ja näemme myös hyvin selkeästi, että energia-asia on ratkaiseva Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta tärkeämpi kuin monet muut aiheet, mukaan lukien Lissabonin sopimus, uskallan sanoa, koska Lissabonin sopimus ei millään tavalla tule toimittamaan meille ei lämpöä eikä liioin sähköä. Ja se on ollut yksi aiheista, mones, monella puheenjohtajakaudella vuosien aikana. Se on haaste Tsekille ja yksi mahdollisuutemme tosiaan edistää tätä aihetta – Energialähteet vaikuttavat talouteen, talous kärsii tällaisista rajoituksista ja tämä kaikki vaikuttaa myös ulkosuhteisiin, koska meillä täytyy olla vankat suhteet naapureihimme itään ja Turkin kanssa myös, koska ilman sitä emme voi turvata toimitusturvallisuutta emmekä eriyttää energialähteitä. Joten toivon, että tsekki tulee osallistumaan tai edistämään tätä keskustelua koko Euroopan unionin hyväksi. Kiitos. Kiitos herra Saharil. Sitten herra Rutsek, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, Tsekin tasavallan pääministeri, komission puheenjohtaja Barroso, hyvät naiset ja herrat. En tunne tässä talossa ketään parlamentin jäsentä, joka ei toivoisi menestystä tälle puheenjohtajakaudelle. Kaikista ilmansuunnista, vanhoista ja niin kutsutuista uusista Euroopan unionin jäsenvaltioista tulevat toivovat, että tämä Tsekin puheenjohtajakausi menestyy ja onnistuu ja että tänä aikana saadaan paljon aikaan. Toivomme, että me kaikki voimme menestyä, olipa meidän poliittinen taustamme mikä tahansa. Kuitenkin tässä parlamentissa valitettavasti epäillään sitä, pystyykö Tsekin tasavalta täyttämään tämän roolinsa. Ja haluaisin nyt puhua näistä syistä. Ensinnäkin hallituksen ja koalition ja opposition väliset syyt Tsekissä. Emme ymmärrä sitä, että nyt kun teidän puheenjohtajakautenne alkaa, niin hallitusta muutetaan, tilalle otetaan uusia ministereitä. Kuinka nyt voidaan ottaa työhön uusia ministereitä, joilla ei ole menestystä, joilla ei ole kokemusta kristillisdemokraatit, jotka taistelevat olemassa olostaan. he ovat nyt mukana järjestämässä tätä puheenjohtajakautta. Haluaisin selvän vastauksen kysymykseen siitä, onko Tsekin hallitus Václav Klausin kanssa yhtä mieltä siitä, kun hän vastustaa Lissabonin sopimusta ja että ilmastonmuutosta ei ole olemassa ja että kriisi johtuu johtuu, taloudellinen kriisi johtuu liiallisesta sosiaalista suojasta ja liiallisesta sääntelystä. Neuvoston puheenjohtaja, olette luvanneet Merkelille ja Sarkosille, että Tsekki ratifioisi Lissabonin sopimuksen vuoden 2008 loppuun mennessä. Haluaisin saada teiltä, herra Topolainen, selkeän vastauksen siihen, milloin Tsekissä todella ratifioidaan tämä Lissabonin sopimus. Ja liittyykö sopimus ja sen ratifiointi yhteen neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi ohjuskilvestä. Me tarvitsemme Lissabonin sopimusta, jotta voimme täyttää tietyt prioriteettimme ja jotta voimme toimia jatkossakin ja vahvistaa Euroopan roolia esimerkiksi energiakysymyksissä. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin tarvitsemme Lissabonin sopimusta. Toivotan teille kaikkea hyvää Euroopan unionin nimissä. Kollegat, pyydän teitä kunnioittamaan puheen aikaan. Sitten edustaja Kohmerin puolitoista minuuttia. Puhemies, nyt Meillä on takanamme Sarkusin kuusi kuukautta. Silloin koimme paljon draamaa ja julistuksia. Nyt vastaanotamme teidät hieman ehkä uudenlaisella asenteella. Toivottavasti tästä puheenjohtajakaudesta tulee rakentava, koska EUlla on edessä valtaisia tehtäviä. Täällä on puhuttu Israelin ja Hamasin sodasta, talouskriisistä ja tietenkin myös Lissabonin sopimuksesta, mutta haluaisin puuttua yhteen puheenne asiaan, eli energiavarmuuteen. Korostitte tämän tärkeää, elintärkeää roolia. Energia on kaiken modernin yhteiskunnan pohjalla ja meidän kehityksemme riippuu siitä. Emme saa olla riippuvaisia energiatoimituksista. Tarvitsemme erilaisia energialähteitä, hyvän sekoituksen, jotta voimme olla riippumattomia. Ja siksi odotan, että avoimella tavallanne saatte eurooppalaiset partnerit uuteen keskusteluun ydinvoimasta. Ja että päästäisiin siihen, että ydinenergiasta luopumisesta palattaisiin takaisin. Näin pääsisimme Euroopassa eteenpäin. Kiitän teitä ja odotan hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitos siitä, että kunnioititte myös puheaikaanne. Herra Simanski, seuraavaksi minuutti. Right. Panie przewodniczący, jest tylko jedno kryterium oceny. Puhemies, on yksi ainut kriteeri olemassa, kun arvioidaan kautta, jonka hallituksenne on luonnostellut ja viime viikkojen dramaattiset tapahtumat energiapolitiikka, jos ajatellaan energiatiskaa Venäjän ja Ukrainan välillä, niin ei ole minkälaisia poliittisia puitteita, joiden avulla sellaisia samanlaisia ongelmia voidaan tulevaisuudessa välttää. Jos ajatellaan vuosia 2006-2008 ja niin edelleen, on tärkeää, että Eurooppa aloittaa tehokkaan toiminnan siirtoverkkojen aikaansaamiseksi ja energialähteiden eriyttämiseksi. Siksi odotan, että puheenjohtajavaltio tekee, ryhtyy toimiin, jotta voidaan rahallisesti tukea Nabukko-putkea. Ja siksi odotan asianmukaisia toimia niin, että pohjoinen putki voidaan tosiaan Euroopan komission prioriteettien mukaan vetää. Muussa tapauksessa samanlaiset ongelmat ovat edessämme ensi talvena. Seuraavaksi herra Tuomas kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Energiasta tässä on kyseessä Euroopan uskottavuus, joten kiitoksia herra Barroso teidän selkeästä sanostanne tänä aamuna. Se, mitä Gazprom ja Nafto Gas tämä sirkus, joka on jatkunut, tämä on aivan uskomatonta. Ja täällä pitää nyt sanoa, hyvät herrat, täällä, tämä riittää. Ja tässä tarvitaan yhteistä toimintaa ja kiitoksia siitä, että olette hyvin koordinoineet toimintaa. Mutta voiko joku täällä selittää minulle, mikä tämä Slovakian pääministerin ja Bulgarian pääministerin matka oikein on Moskovaan? Mitä tällainen peli on? Se jo osoittaa, Gazpromille, että me emme ole yhtenäisiä. Joten antakaa minulle selitys näistä kahdesta matkasta. Toiseksi, ja uskon, että komissiolla on tässä erittäin suuri rooli. Meidän täytyy saada aikaan kaasun hätäsuunnitelma, mutta ensinnäkin täytyy muuttaa kaasun toimitusturvallisuusdirektiivin muutoin Euroopan komissiolla jo tarpeeksi poliittista valtaa toimia. Tarvitaan Euroopan tasoista koordinaatiota. Toiseksi tarvitaan hätäsuunnitelma kaasun infrastruktuureja varten itäisessä ja Keski-Euroopassa rahoilla, jotka ovat käytössä. Ja kolmanneksi täytyy yhdistää taloudellinen elvytys Euroopassa suureen investointisuunnitelmaan energiakysymyksissä. Ensimmäinen prioriteetti itäisen Euroopan äh, rakennukset. On häpeällistä, että niin vähän varoja rakennus ra, äh, rahastoista käytetään tähän. Minusta olisi parempi, että investoitaisiin kansalaisiin. Rakennusten eristely, uusiutuvan energia, energiaverkot. Sitten ydinenergiasta. Olemme enemmän riippuvaisia tästä kuin kaasusta. Me tuomme 99 prosenttia ydinmateriaalistamme ulkopuolelta. Ei pidä väittää, että ydinvoima auttaisi meitä riippumattomuuden saavuttamisessa. Tässä to- toimitaan naurettavasti, jos tätä peräänkuulutetaan. Alkaa ja leptää. kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä salissa tuskin on ketään, joka kadehtii näitä olosuhteita, joissa Tsek joutuu tehtävänsä hoitamaan. Pääministeri, yksi tärkeimmistä motoistanne on kautta varten ajatellen esteetön Eurooppa. Itse olen vakuuttunut siitä, että tämä on motto ainoastaan sille, että saadaan lisää vapauttamista aikaan rahoitus- ja kauppa-aloilla. Tämän tulisi edistää myös eurooppalaista sosiaalista mallia, josta Eurooppa voisi olla ylpeä. En ajattele tässä nyt ainoastaan mahdollisuutta päästä eroon mielettömistä, järjettömistä esteistä työllisyydessä, liikkuvuudessa ja niin edelleen, vaan tarvitsemme myös tasa-arvossa parempaa toimintaa. Tsekin puheenjohtajakauden aikana meidän tulisi ponnistella sen eteen, että terveydenhuollossa rajat ylittävästi päästäisiin eteenpäin. Emme saa luoda lisää uusia esteitä. Tsekki kuuluu historiallisesti ja maantieteellisesti Eurooppaan. Ja siksi Haluaisinkin puhua strategiasta, jota Tsekki soveltaa itäisiin naapureihimme, kuten Moldova, Tsekki, Serbia ja niin edelleen. Nämä valtiot ovat tehneet tärkeitä askeleita päästäkseen lähemmäs EUta. Meidän tulee miettiä myös politiikkaamme sellaisia maita kohtaan kuten Kiina. Eli meidän tulee ottaa huomioon vähemmistöt Euroopassa ja erityisesti sellaiset vähemmistöt, joista ei mielellään puhuta. Usein ihmiset tulevat tänne ilman passia, he joutuvat olemaan ilman passia alueellamme. Lisäksi Tsekin kaudella pitäisi pyrkiä pääsemään eroon kaksi näistä standardeista näissä politiikoissa. Teidän tulee antaa kansalaisille tehdä päätöksiä esimerkiksi Lissabonin sopimuksesta. Edustaja Vilje, minuutti. Ryhmämme kunnioittavasti tervehtii Sikkiä puheenjohtajavaltiona – Samalla haluamme esittää kunnioituksemme, koska Tsekin kansa on käynyt läpi hyvin suuria koetuksia ja paremmin kuin monet muut ne ymmärtävät sen hinnan, siis joka liittyy sanaan vapaus. Haluamme tervehtiä teitä myös toivomuksin Herra Topolainen, herra Václav Klaus, haluaisimme kaksi toivomusta esittää teille. Kuunnelkaa kansan ääntä, eli kunnioittakaa kansan äänestystä Lissabonin sopimuksesta koko Euroopassa. Ja sallikaa ihmisille heidän vapaus, vapauttaa ihmiset Brysselin byrokratiasta, joka painaa meitä. Me olemme nykyään yhä useampia Euroopassa, siis eh, sellaisia, jotka ovat eri mieltä Brysselin kanssa. Kiitos. Sitten edustaja Van Hekke. Kiitos sen puhemies. Minulla on vain minuutti puheaikaa, joten voin sitten vain yhden kysymyksen puheenjohtajavaltiolle. Kysymys tai pyyntö. Auttakaa, auttakaa meitä noudat- takaa demokratian periaatteita. Demokratiassa ihmiset tekevät päätöksiä. Nyt kuitenkin maissa, joissa ihmiset ovat pystyneet päättämään, Ranskassa, Alankomaissa, Irlannissa, niin Lissabonin sopimus tuli hylätyksi. Se joutui roskakoriin ja minä haluaisin pyytää Tsekiltä, että se muistuttaisi itseään tästä faktasta. Ja yleensä näyttää siltä, että puheenjohtajavaltiot ovat tällaisia korkeatasoisia byrokratisia mandarineja, mutta pyydän teitä olemaan toimata tällä tavalla tällä kertaa. Meitä kiinnostaa kovasti nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Eurokratit yksinkertaisesti pakottavat oman näkemyksensä muille ja me tarvitsemme tässä Tsekin tasavaltaa. Tsekki pääsi eroon diktatuurista hiljattain ja teidän pitää käyttää hyväksenne tätä kokemusta ja auttaa meitä tässä asiassa, koska te voitte auttaa edistämällä demokratiaa ja vapautta. Edustaja Kirkhope seuraavaksi. Puhemies, komission puheenjohtaja, pääministeri Topolanek, toivotan tervetulleeksi pääministerin Euroopan parlamenttiin käydystä keskustelusta tuedään, että Eurooppa on hyvissä käsissä seuraavan puolivuotiskauden aja, aikana. Tämä on historiallinen hetki teille ja tuotte tänne poliittisen taitonne ohjelmassa on kolme eetä, talous, energia ja Euroopan rooli maailmassa. Ja teillä on ollut edessänne jo hyvin merkittäviä haasteita. Olette olleet Moskovassa ja Kiovassa ja yritätte tosiaan työskennellä uutterasti, jotta kaasu virtaisi jälleen Euroopan maihin. Olette osettanut suurta e, diplomaattista kykyä työskennellessänne Venäjän ja Ukrainan kanssa, mutta Venäjän on ymmärrettävä, että se, että pidetään kansakuntia panttivankeina, se ei ole tapa toimia nykyaikaisessa maailmassa. Mitä siis haluaisin onnitella teitä, mutta mitä tulee nykykriisiin Lähi-idässä se, että saataisiin aikaan uskottava aselepo ja rauhanneuvottelut, tämähän on hyvin korkealla teidän agendassanne. Yritätte tosiaan talouden taantumisen eh, elvyttää taloutta mitä tulee äh, raskaaseen äh, sääntelyyn Euroopan tasolla, siis te yritätte omaa taloudellista katsomustanne äh, soveltaa. Meidän on yritettävä pitää huolta siitä, että kaikki sääntelymuutokset ovat suhteellisia ja järkiviä. Viikon kuluttua valkoiseen taloon tulee uusi Yhdysvaltain presidentti ja tiedän, että voimme luottaa teihin niin, että saatte aikaan hyvät työskentelysuhteet presidentin tulevan presidentin Obaman kanssa. Mitä tulee transatlanttiseen liittoon, se on elintärkeä meidän tulevaisuutemme kannalta ja turvallisuutemme kannalta. Winston Churchill viimeisessä suuressa puheessaan ala, alahuoneessa sanoi, älkää koskaan luopuko, älkää koskaan olko epätoivoisia, hyvää onnea Seuraavaksi edustaja Viigenin. Puhemies, puheenjohtaja Barroso, Toblanek, hyvät kollegat, meidän täytyy myöntää, että sekin puheenjohtajakauden edessä on erittäin vaikea alku, huononeva taloudellinen kriisi, Israelin sotilastoimet ja suurin kaasun toimituskriisi tähän mennessä koko Euroopassa toiminnasta ne tulee yhä vaikeampaa, kun poliittisia jännitteitä syntyy johtuen Euroopan vaalikampanjasta puheenjohtajakauten loppua luonnehtii uusien meppien tänne tulo. Tämä, tätä, tätä ei ole ennakoitu Lissabonin sopimuksessa. Lissabonin sopimuksen ratifiointi ja sen voimaantulo pitäisi olla korkea kysy, korkealla asemalla oleva kysymys agendallanne. Näyttää ehkä siltä, että teillä on huonoa onnea johtaa EUta tässä tilanteessa, mutta jokainen kriisi on myös tilaisuus. Tarttukaa tilaisuuteen, tehkää EUsta aktiivisempi, uskottavampi, näkyvämpi lähidessä, pyrkikää kehittämään vastuullisempaa EU-politiikkaa energian toimituspolitiikassa. palauttakaa talous takaisin raiteille, että saadaan ihmisille töitä. Herra Topolanek, haluan nähdä erilaisen puheenjohtajakauden onnistuvan. Tämä on erittäin erityinen vastuu, joka teillä nyt on. Tämä osoittaa, että uudet tulijat eivät pysty vain seuraamaan, vaan myös johtamaan. Pääennakkoitus on koota yhteen kaikki jäsenvaltiot, jotta ne ovat yhdistyneitä eri politiikkojen ja toimien takana. Tämä ei ole mahdollista, jos ei yhtenäisyyttä löydy omasta maastanne ristiriitaiset viestit, joita tulee eri tsekin tahoilta, vahingoittaa teidän menestyksen mahdollisuuksianne, joten pyydämme te- teitä tekemään kaikenne, jotta lopetaisiin tällaiset sisäpoliittiset pelit. Tämä ei ole helppoa ennen vaaleja, mutta Slovenia on kuitenkin tästä esimerkki, että tämä voi onnistua. Sitten toinen ennakkoilta on yhdistää taaksenne pääpoliittiset puolueet tästä parlamentissa. Meidän pitää unohtaa Teidän pitää unohtaa oma poliittinen taustanne tällä kaudella. Tästä voidaan oppia Ranskan kaudesta. Lopuksi halusin kiinnittää huomiota ääriliikkeiden nouseen, antisemitismin ja muukalaisvihan nousuun. Tsekkiäkin tällainen trendi kyllä koskee, kyllä. Pyydän teitä ottamaan tämän asian mukaan esityslistalle niin erityisesti kun ajatellaan tulevia Euroopan vaaleja. Toivotan teille suurta menestystä. Kiitos. Kiitos sitten Rova Valean puolitoista minuuttia, olkaa hyvä ja kunnioittakaa puheaikaa. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa siitä, että hän on tullut tänään esittämään Tsekin puheenjohtajakauden ohjelmaa. Haluaisin kiinnittää hänen huomionsa kuitenkin joihinkin asioihin. Motto, jonka olette valinneet, on esteetön Eurooppa. Jos ajatellaan tämän edellytyksiä ja ennen kaikkea tämän pitäisi päteä Euroopan kansalaisille, joilla on oikeus liikkua ja asettua asumaan vapaasti Eurooppaan. Mitä tulee? Se valitettavasti näyttää siltä, että teidän mottonne tai tunnuslauseenne on kansallisten viranomaisten uhkaama. Mitä tämän direktiivin sovellutukseen tulee? Siis on kysymys siitä, että nämä sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön. Toivottavasti annatte tälle suuremman painoarvon kuin vapaus, turvallisuus agendassanne on esitetty. Mitä tulee joihinkin sellaisiin asioihin, joita teidän on käsiteltävä puheenjohtajakaudellanne, kuten maailmanlaajuinen rahoituskriisi, niin teillä on myös suuri lainsäädäntötaakka edessänne ja siksi uskon, että käytätte kaikki käytössä olevat keinot, jotta voisitte tällä tavoin saada päätökseen yhä avoinna olevat asiat parlamentin tällä lainsäädäntökaudella. Mitä tulee esimerkiksi hintojen alentumiseen, verkkovierailussa, SMS-tekstiviesteissä ja niin edelleen. Haluaisin kiittää teitä ja toivotan teille mitä parhainta onnea puheenjohtajakaudellanne. Kiitos Borgesio ja lepto. Kiitoksia Borgesio, yksi minuutti. Ceca e spero che faccia passare l'Europa dal bla bla inutile di Bruxelles ai fatti in tema di lotta alla vergogna. Pääsemme hölynpölystä tosiasioihin, kun ajatellaan ihmiskauppaa tai muutakin toimintaa välimerellä. Marroni on hiljattaisessa kokouksessa Kyproksessa Kreikan ja Maltan kesken herätellyt Eurooppaa, että ottaisi huomioon tämä vakava tilanne Välimerellä, kun ajatellaan salakauppaa, huumausainekauppaa Afrikasta ja Aasiasta. Tsekkin ministeri on nyt tarpeen saada kiireellisesti toimia ja nopeasti, että voidaan koordinoida myös kolmansien maiden kanssa toimintaa, kun sieltä tulee salakuljetusta. Ja Frontexia täytyy vahvistaa, täytyy koordinoida riittävin välinein ja voimavaroin. Euroopan täytyy nyt ymmärtää, että se on tehokas vain silloin, kun se koordinoi politiikkaa ja minun maani kanssa yhteistyötä, koska se joutuu ottamaan vastaan näitä laittomia maahanmuuttajia. Menkääpä Lampedusa, niin tiedetään, miten vakavasta ongelmasta on kyse. Jos ajatellaan myös, se on todella häpeällinen tilanne, josta on päästävä eroon. Lampedassa näette, mikä se on se on myös kaunis saari, vaikka se poliittisesti onkin hankala paikka. Edustaja Horacek, yksi minuutti. Danke, Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puhemies. Herra Barroso. Ja Topolanet, minä toivotan Tsekin puheenjohtajakauden tervetulleeksi. Ja nyt kun saan puhua Euroopan parlamentissa, niin olen aivan erityisen iloinen siitä, että Tsekillä on puheenjohtajuusneuvostossa seuraavien kuuden kuukauden ajan. 40 vuoden ajan minä olen ollut poliittisessa maanpaossa Saksassa Tsekin maihin nousun jälkeen. Ja aina minulle on ihme se, että vapaudessa Eurooppaa voimme rakentaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia tämänhetkinen poliittinen, taloudellinen ja ekologinen kehitys olisi jokaiselle puheenjohtajakaudelle suuri haaste. Mutta uskon, että te tulette nämä asiat hallitsemaan. En toivota pelkästään Tsekille, vaan myöskin meille kaikille parasta puheenjohtajakautta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Adamo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Jotkut nykyisen puheenjohtajavaltion painopistealueet on tullut jo mainittua, mutta meidän pitää kyllä turvata omaa turvallisuuttamme Naton rinnalla ja Naton ylittävien osapuolten rinnalla. Kuka on sanonut, että meidän pitää mennä eteenpäin tässä eh, asiassa? Jos EUta uhataan, meidän täytyy seisoa rinnakkain. Eh, tilannehan on tämä Israelissa, mutta EU ei ole asettanut mitään sanktioita, se ei tee mitään. Me olemme kuulleet, että halutaan talous ilman rajoja, mutta emme halua liikaa eh, säädöksiä ja säännöstelyä. Me haluamme olla joustavia EUna e e, vedämme tietyt johtopäätökset kriisistä, talouskriisistä. Näin aiomme toimia markkinoilla. Aivan ilmeisesti meidän täytyy katsoa tarkemmin EU-politiikkaa. Meidän täytyy katsoa eurobarometrejakin. E, nyt on joukko mielenosoituksia liikkeellä ja siellä halutaan poliittisen rauhaan. Tämä on merkki siitä, että ihmiset haluavat oikeutta ja turvallisuutta. EUn jäsenvaltion pitää hoitaa se rooli, joka sillä on. Ei pitäisi olla liikaa rajoja. Kiitos. Kiitoksia. Pitäydyitte ajassanne. Sinot, olkaa hyvä. Kiitos ja toivotan teille menestystä puheenjohtajakautenne aikana. Irlantilaisena jäsenenä haluaisin kiittää hallitustanne ja kansaanne kun meillä oli kansanäänestys ja me hylkäsimme Lissabonin sopimuksen, Tsekin edustus ainoastaan sanoi, että pitää kunnioittaa äänestystulosta. Meidän täytyy kunnioitusta harjoittaa kansanäänestysten jälkeen ja kunnioittaa oikeutta äänestää. Tämä kunnioitus on erittäin välttämätön asenne Euroopassa, koska meillä on erilaisia kriisejä käsissämme. Teidän ohjelmanne on hyvin kunnianhimoinen näiden kriisien ratkaisemiseksi. Ohjelma edellyttää kunnioitusta jäsenvaltioiden kesken. Se edellyttää myös näiden maiden kansakuntien kunnioittamista, jos haluamme menestystä saada aikaan. Mä olen erittäin vaikuttunut teidän kansakuntanne osoittamasta kunnioituksesta irlantilaisia kohtaan, että he saisivat mahdollisuuden ylätä Lissabonin sopimus uudelleen. Tämä kunnioitus sopii teidän kaudellenne että Euroopalle. Kiitoksia edustaja Nassauer, kaksi minuuttia. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ehkä te, neuvoston puheenjohtaja Topolanek, ette ole lainkaan arvioineetkaan, että teidän vastaanotton Euroopan parlamentissa olisi näin ystävällinen. Tsekin puheenjohtajuus on tapahtuma. Sanoisin, että me koemme tässä historian havinaa. Ja minun poliittisella tielläni niin on tapahtunut kaksi kertaa näin ensinnäkin, kun Euro- äh, Saksa yhdistyi ja sitten toiseksi Eurooppa on jälleen yhdistynyt kahden verisen sodan jälkeen viime vuosisadalla. Ja se että Tsekki nyt on puheenjohtajamaana Euroopan unionissa, on merkki siitä, että me olemme nämä esteet historiassa voittaneet. Voimme olla iloisia siitä. Voitte olla varmoja siitä, että saatte kansanpuolueen tuen varauksetta ja ilman skeptiikkaa. Te olette nyt sen kaaren vieneet loppuun, mm, joka oli alku Euroopan laajuiselle liikenneverkostoille ja myöskin Euroopan yliopistot ovat yhdistyneet. Ja tämä merkitsee sellaista yleismaailmallisuutta, että se lyö leimansa koko Euroopalle samoin kuin perustamissopimukset. Te saatte meidän hyväksyntämme ja jos ajatellaan, että me tunnemme muutamia Euroopan vastaisia lausuntoja maastanne, niin Eurooppa on aivan toisenlainen, mutta juuri sen takia me huomaammekin, että missä kohdin Euroopassa mennään pieleen ja silloin me olemme valmiit korjaamaan tämän väärän kehityksen. Ja Euroopan virheellisen kehityksen korjaamisessa Lissabonin sopimus on erinomainen väline ja siksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että neuvoston puheenjohtajana teidän pitää myötävaikuttaa siihen, että saamme tämän sopimuksen mahdollisimman nopeasti voimaan, että teidän maanne sen nopeasti ratifioi. Kiitoksia edustaja Nassauer. Edustaja Varon Crespo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Eh, hyvät naiset ja herrat, haluan tervehtiä Tsekkiä puheenjohtajavaltiona yhtä, yhtä ystävällisesti eh, kuin Euroopan eh, parlamentin puhemies 91 silloin, kun teidät kutsuttiin yhdistymään meihin. Tämä on tärkeä askel Tsekille ja tässä viitaan Vaklak Haveliin, joka oli erittäin kunnioitettava henkilö, on erittäin kunnioitettava henkilö Euroopan kentällä. Nämä kysymykset puheenjohtajalle. Te olette tehnyt päätöksen, puhutte sääntöjen Euroopasta, eli päätätte antaa eh, tämän Lissabonin sopimuksen eh, kansanäänestysten päätettäväksi, mutta te olette tehnyt päätöksen siitä, että annatte omassa maassanne tehtäväksi sellaisen asian, jota pitäisi tehdä yhdessä. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että kaasukonflikti on poliittinen konflikti ja teidän on hyvin vaikea tehdä idän politiikkaa tässä tilanteessa. Ja lisäksi en oikein ymmärrä, minkä tähden, kun Tsekin tasavalta on ylpeä itsenäisyydestään, mm, sekin silti tarvitse sanoa irlantilaisille, mitä heidän pitää tehdä. Te puhuitte eurosta. Eilen vietimme euron kymmenvuotisjuhlaa täällä ja eh, Slovakia on uusin jäsen. Eh, mikä on teidän näkemyksenne eurosta eh, Tsekin tasavallan puheenjohtajakauden aikana? Kiitos. Kiitoksia. Ja edustaja Eek, yksi ja puoli minuuttia. Herra Tupulanek, herra Varoso, rouva puhemies. Me olemme olleet kaksi, kahdessa kriisissä tällä hetkellä, eh, rahoituskriisissä ja sitten ympäristökriisissä, ja siihen liittyy vielä energiakriisi. Ja siksi me emme saa äm, tärkeintä asiaa jättää huomaamatta. Ja siksi Topolainen kysyisin, että eh, huolehditteko te siitä, että talouskriisi, eh, ohjelma toimisi myöskin niin, että ilmastokriisi pystyttäisiin ratkaisemaan. Meidän pitää auttaa kansalaisemme parempaan ympäristöön ja uuteen parempaan talouteen. Jokaista rahoituskriisiä seuraa myöskin poliittinen muutos, sen osoittaa historia. Ja kun investoidaan vihreään energiaan, bio energiaan, aurinkopaneeleihin ja niin edelleen, niin silloin voidaan löytää myöskin mahdollisuudet Eurooppa, Euroopassa ilmastopolitiikan parantamiseen ja saada ne arvot, mitä Eurooppa tarvitsee. Ja samaan aikaan myöskin turvallisuuspoliittinen tilanne Venäjää vastaan sen pitää parantua. He, jotka ovat tehneet yhteistyötä eurooppalaisen energiapolitiikan puolesta, niin varmasti ymmärtävät, kuinka paljon me olemme työtä tähän panostaneet, jotta saisimme ratkaistua nämä kysymykset. Joka tapauksessa tämä kriisi on sellainen, että kansalaisemme vaativat, että jotakin pitää tehdä. Me emme voi myöskään unohtaa sitä, että lähi kriisissä on kolme neljä eurooppalaista valtuuskuntaa, jotka sinne menevät ristikkäin ja kun Ruotsi on tulossa seuraavaksi puheenjohtajamaksi, niin me toivotamme teidän puheenjohtajakaudellanne onnea ja menestystä. Kiitoksia. Yksi minuutti Kristovskis. Hyvät kollegat. Tuo kommunistiskā režīma noziegumu poltiskua, moraalua un juridisko aspektu. Minä haluaisin onnitella Tsekin hallitusta siitä, että se on sitoutunut myös niihin moraalisiin velvoitteisiin, joita meillä on muun muassa natsimenestyneen jälkeen. Se on kuitenkin vielä Euroopan kasvoilla haavaa. Kuitenkin reaalipolitiikka on se, joka vaikuttaa meihin ja me emme välttämättä halua nähdä menneisyyttämme avoimin silmin. Meidän täytyy osoittaa kunnioitusta, kun ajatellaan Venäjänkin patologista ideologiaa. Valitettavasti niin kauan kuin natsirikokset tuomitaan ihmiskunnan rikollis, rikoksina, niin edelleen oikeutetaan järjestelmän tekemiä rikoksia. Näin Euroopan edelleen katsot itään ja länteen. Meidän täytyy ymmärtää myös se, miten kaatomuksessa on katkaistu venäläiset tankit miehittävät Georgian Eurooppa on edelleen vain unelma ja siksi, että puheenjohtajavaltiokin miettii tätä. Volski ja Violepka, parakalla. Edustaja Sarjus Volski, olkaa hyvä. Eh, president Office. Eh, arvoisa eh, puhe, Tämä on ensimmäinen puheenjohtaja kausi entiselle neuvostoryhmän maalle ja me toivotamme teidät tervetulleeksi. Te aloitette hyvin vaikeissa, kuumissa olosuhteissa puheenjohtajakautenne ja myös kylmien tuulten vallitessa energiakriisissä. Onnittelisin teitä, pääministeri Topolanek, siitä, että toimitte nopeasti ja löysitte ratkaisun kaasukriisille eh, Ukrainan Venäjän välillä energia, itäinen kumppanuus ovat tärkeitä tavoitteitanne ja ne ovat tärkeitä myös kaasukysymyksessä. Tämä on risteys kohta teidän painopistealueissanne. Teidän täytyy löytää solidaarinen ratkaisu tähän juuri nyt ja teidän täytyy tehdä niin, että kaasutoimitukset vapautetaan 18 EU-maahan ja teidän täytyy löytää myös kestävä ratkaisu tulevaisuudelle. Me tarvitsemme kattavan ja ratkaisevan strategian ja minä olen tyytyväinen myös itäisen kumppanuuden painopistealueisiin. Tällä tavoin saamme paremmat puitteet tälle yhteistyölle. Euroopan parlamentti täydentää tätä omalla ulottuvuudellaan rakentamalla parlamenttien välisen, Euronest eh, eh, parlamenttien välisen eh, yhteistyöelimen. Luotan siihen, että Tsekin puheenjohtajakausi, jolla on vastassaan hyvin haastavat ajat, täyttää toiveet ja meillä on vähemmän rajoja ja voimakkaampi, turvallisempi Eurooppa puolen vuoden päästä. ja eh, kiiton, kiitän teitä. Kiitoksia edustaja eh, Lainen, puolitoista minuuttia. Neuvoston puheenjohtaja Topolainen Eurooppa ilman esteitä on hyvä motto, koska se koskettaa Euroopan ideaa, eli ihmisten yhdistämistä. Minä uskon myöskin, että silloin esteet voivat joissakin päissä kadota jos on ideologisia varaumia Euroopan unionia vastaan ja estetään, asetetaan itse itselleen esteitä ja sille, että EU kehittyisi eteenpäin niin kuin Lissabonin sopimuksessa on sovittu. Tämän uudistussopimuksen täytyy tulla. Miten muuten energiapolitiikkaa pystyttäisiin harjoittamaan sen mukaan kuin Lissabonin sopimuksessa on sanottu? Silman sitä se ei onnistu. Tämä näemme myöskin monilla muilla politiikan aloilla eikä voida myöskään yhdistää ratifiointia muihin sisäpoliittisiin ongelmiin. Se ei ole sallittua, koska kyseessä on yhteinen sopimus, eikä suinkaan sisäpolitiikka, jossa oppositio vastustaa hallitusta tai päinvastoin. Euroopassa ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat tärkeitä asioita ja tässä kohdin teidän maassanne on puutteita. Haluaisin mainita tohtori Jetker Otgrutsin, joka on 40 vuoden ajan taistellut oikeudenmukaisuuden puolesta. Huolehtikaa siitä, että tämä valitettava tapaus saadaan pois päiväjärjestyksestä. Václav Havelhan järjesti myöskin jo nälkälatkoon tämän vuoksi. Ja kun sanotte, että kuuden kuukauden aikana tilanne muuttuu, niin minä toivon myöskin, että näiden kokemusten kautta voitte myöskin vielä muuttua. Kiitos. Edustaja Daff, puolitoista minuuttia. Micro, please. Mikrofoni, olkaa hyvä. Pääministeri, neljä kysymystä. Kuten totesitte, jos käy niin, että Lissabonin sopimus on huonompi vaihtoehto kuin Nitsan sopimus. Miksi sitten allekirjoititte sen? Toiseksi. Pyytäisin, että vahvistaisitte sen, että Tsekin tasavalta ei joudu sellaisen kiusauksen valtaan, että se seuraa irlantilaista esimerkkiä ja pyrkii purkamaan Lissabonin paketin. Kolmanneksi. Eikö teidän mielestänne ole olemassa ristiriita siinä, että tulette tänne ja ylistätte parlamentin legitimiteettiä, mutta kieltäydytte tukemasta perussopimusta, joka mittavassa määrin lisää parlamentin toimivaltaa. Neljänneksi onko puheenjohtajavaltio Tsekillä todellakin riittävästi auktoriteettia siihen asti, että myös tasavaltakin ratifioisi sopimuksen. Eh, eh, kiitoksia edustaja Beck, yksi minuutti. Pani przewodnicząca. Arvoisa puhemies, herra pääministeri. Onko tämä kriisi, joka on koskenut koko maailmaa ja myöskin Eurooppaa, niin voiko siitä saada liittoutuneita, koska kaikki ne, jotka ovat osallistuneita tähän, osallistuneet tähän, niin heidän pitää tästä oppia. He ovat vastuussa siitä, että tämä kriisi on syntynyt tänä päivänä me kaikki olemme puheenne kanssa samaa mieltä ja me toivotamme Tsekki puheenjohtajuuskaudelle kaikkea hyvää. Mutta historiasta haluaisimme muistuttaa teitä yhdestä tosiasiasta, jota pitäisi käyttää hyväksi. Vuonna 1618 Prahan linnassa oli sinne, siellä oli sellainen lähetystö, joka oli erittäin arrogantti ja tsekit heittivät tämän viestin tuojan ikkunasta ja haluaisin sanoa, että toimikaa poliittisestikin näin. Heittäkää ikkunasta ulos kaikki se, ne epärehelliset neuvojat, joita ette tarvitse. Menkää eteenpäin Euroopassa. Sitä Euroopan kansalaiset toivovat. Ettekä saavuta sitä, jos te kuulette näitä pettureita. Edustaja Sapala, kaksi minuuttia. Presidentti. Kiitoksia puhemies. Euroopassa meidän täytyy miettiä historia oppia siitä. Jos ajatellaan Tsekin kautta, niin varmasti se kuuluu myös näihin historiallisiin kausiin. Meillä on paljon ongelmia. Puheenjohtajan täytyy niihin löytää ratkaisu. Niitä on paljon. Lissabonin sopimus, joka edellyttää lopullista hyväksymistä. Meillä on jo taivaalla edessä, mutta se täytyy vielä mennä loppuun asti vielä tämän vuoden kuluessa. Vakava taloudellinen kriisi maailmalla ei ole vielä johtanut kaikkiin vaikutuksiin, joihin törmäämme me vielä tämän vuoden kuluessa. On toivottava, että me jatkamme sillä tiellä, jonka Ranska puheenjohtajavaltiona osoitti. Ja että saadaan aikaa riittäviä tuloksia eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti. Euroopalla on edessä merkittäviä ongelmia myös energian osalta. Se on vakava tekijä ja siihen tarvitaan hyvin monimutkaisia ratkaisuja. Ehkä joitakin ratkaisuja voidaan löytää. Ensinnäkin täytyy taata tulevaisuus sikäli, että emme ole liian riippuvaisia vain yhdestä lähteestä. Kaasan tilannetta ei voida enää sietää. Sitä ei me emme voi neuvotella terroristien kanssa, mutta kuitenkin emme voi hyväksyä myöskään Islannin tekemiä hyökkäyksiä, eikä voida ajatella, että siviiliväestö joutuu kohteeksi jatkuvalla tavalla. Maahanmuutto edellyttää myös eurooppalaista ratkaisua. Siihen täytyy kiinnittää ennen kaikkea paljon huomiota, kun ajatellaan Italian ja valtakaltaisten maiden kohdalla, jotka tässä kysymyksessä törmänneet suuriin ongelmiin. Kyproksen ongelmiin puututaan piakkoin myös. Kerta kaikkiaan täytyy myös Turkin kriisi rangaista suhteessa Eurooppaan, kun odottelemme sen liittymistä unioniin. Ja lopuksi pääministeri Topolanek, toivon, että tässä salissa olette läsnä ja toivon hyvää yhteistyötä. On toivotukset myös teille, koska me me olemme jo tottuneet tämän aikaisemminkin ja toivotan teille onnea ja menestystä. Kiitoksia edustaja Sapala. Ja edustaja Puenjää puolitoista minuuttia. Minä, eh, kiitoksia. Minä eh, näin eh, syyn eh, siihen teidän historiastanne, miksi ette ole ratifioineet sopimusta. Kyse on eh, maagisesta luvusta 2008 ja 8. Tämä liittyy historiaan 18 ja kolme viimeistä sota on ollut hyvin surullista. 48 te jouduitte toiselle puolelle ja 68 tulivat neuvostotankit. 2008 ymmärrän, että jätitte sen väliin, koska ajattelitte, että ratifiointi tuon, tuona vuonna olisi epäilyttävää. Niinpä nyt on kuultu tietyiltä tahoilta, että on verrattu rajallista suvereniteettia, jonka Brezhnev antoi tähän sopimukseen. Tuveri Barroso, joka täällä on paikalla, ei ole kuitenkaan Brezhnev, huolimatta hänen menneisyydestänsä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että suvereniteetti kapasiteetti on jaettu ja sitä annetaan äh, vapaasti. Äh, kyseessä on ainoastaan historian yksi vaihe, joten minä vetoan teihin. 2008 on päättynyt, ratifioikaa 2009. Kiitoksia. Ja edustaja Starkevičiute, äh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rova puhemies. Tsekin tasavalta ryhtyy nyt puheenjohtajavaltuuksi jo sen aikana täytyy miettiä taloudellisia uudistuksia, e- enemmän sosiaaliseen suuntaan menevää eurooppalaista mallia, joka on myös liberaali. Joskus on ollut keskustelua vanhan ja uuden Euroopan välillä. Minä uskon kuitenkin, että Tsekin tasavalta löytää yksimielisyyden. Nämä kaksi käsitettä eivät ole niin erilaisia kuin ensisilmäykseltä vaikuttaa. Tämä johtuu maapalloistumisesta, monikulttuurisesta taloudellisesta tilanteesta. Markkinatalouden määritelmä ymmärretään eri kansakuntien parissa eri tavalla ja siihen vaikuttavat erilaiset käyttäytymismuodot. Entisessä neuvostopolitiikassa tiedetään, että markkinajärjestelmän luominen ei vielä johda siihen, että markkinat toimivat menestyksellisesti. Kansan täytyy myös ymmärtää se, ja siinä täytyy huomioida heidän tarpeensa ja toiveensa. Joskus poliittisista näkökohdista johtuen meidän erojakin korostaa mallien välillä. Kuitenkin ajatellen pitkällä aikavälillä viimeaikaiset uudistukset markkinataloudessa, jossa huomioidaan myös muutokset taloudellisessa ympäristössä luovat myös mahdollisuuksia radikaaleihin ja populistisiin äänenpainoihin, jotka haluavat saada vallan. Ne luovat myös epävakautta pitkällä aikavälillä ja johtavat hidastumiseen taloudessa. Kiitos. Edustaja Kamre, olkaa hyvä. Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Μπροκ διαδιώκει. Eh, hänelle paikalla, joten edustaja Brock kaksi minuuttia. Neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin onnitella eh, Tsekkiä puheenjohtajuuskaudesta. Tämä on ensimmäinen aikaisemman Varsovan liiton maan puheenjohtajuus. Ja siinä sanon niin kuin herra Nassauerkin jo, että tällä on meille symbolista merkitystä. Olen myöskin sitä mieltä, että kaasuneuvottelujen kohdalla neuvoston puheenjohtajan Schwarzenbergin toiminta lähi ja muista esimerkeistä nähdään, että Tsekin puheenjohtajuutta on hyvin valmisteltu ja te olette hyvin valmistautuneet tulevaan työhön. Siksi haluaisin antaa arvoa sille, että se, mitä energiaturvallisuuden kohdalla on sanottu, että tällä on suurta merkitystä ja siinä haluamme myöskin selkeästi ilmaista sen, että on monia aloja, joilla ei ole mahdollista kansallisvaltion yksin huolehtia kansalaistensa eduista, vaan tämä on yhteiseurooppalainen hanke. Neuvoston puheenjohtaja, energian ja energiaturvallisuuden saamme aikaan vasta Lissabonin sopimuksen kautta. Se, mitä nyt tehdään, on koordinoivaa, ei sitovaa. Meidän on välttämätöntä tarttua haasteisiin ja huolehtia siitä, että Lissabonin sopimuksen kautta saadaan voimakkaampaa demokratiaa aikaan ja Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille enemmän valtaa. Se on tärkeää ja siksi uskon, että tästä syystä minä voin olettaa, että käännös saksan kieleen ei ollut oikeassa, kun minä kuulin, että te olisitte sanoneet, että Nitsan sopimus mahdollisesti olisi parempi kuin Lissabonin sopimus. Minusta tuntuu, että te voisitte ehkä tämän saksankielisen tulkkauksen korjata. Ja siksi uskon, että monista syistä pitäisi selvästi ilmaista se, että yhteisiin haasteisiin voimme, tai yhteiset haasteet voimme hallita ainoastaan Lissabonin sopimuksen kautta. Kiitoksia. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Estrella. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, te puhuitte sääntöjen Euroopasta ja puhuitte paljon säännöistä. Demokratian ykkössääntö on, että noudatetaan sitoumuksia ja te olitte sitoutunut ratifioimaan Lissabonin sopimuksen ennen 2008 vuoden loppua. Näin ei tapahtunut eh, ja te toimitte väärin. Siitä syystä minä kysyn teiltä, milloin Tsekin tasavalta aikoo äh, ratifioida Lissabonin sopimuksen. Te puhuitte myös luottamuksesta ja Tsekin hallitus, mukaan lukien teidän presidenttinne, sillä on oikeus tehdä niin kuin se haluaa, mutta pitää muistaa, että maa kuuluu EU-hun ja se puhuu yli 500 miljoonan eurooppalaisen kansalaisen ja 27 jäsenvaltion suulla me, meidän pitää muistaa, että 25 jäsenvaltiota on jo ratifioinut ja Irlannissa pidetään toinen kansanäänestys. Ja e, onneksi tällä hetkellä e, mielipidetiedustelut kertovat e, kyllä puolen voitosta. Niinpä nykyisessä suhdannetilanteessa, joka on erityisen vaikea, Euroopan unionin kuuluminen ja euroalueeseen kuuluminen suojaavat näitä maita pahimmalta Milloin Tsekin tasavalta aikoo eh, ratifioida eh, sopimuksen, niin kuin eh, puheenjohtajamme Attin Schulz sanoi, nyt Euroopan pitää puhua yhdellä suulla, mutta näin ei voi tapahtua, ellei Lissabonin sopimus toteudu. Edustaja Kapato, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Pääministeri, te puhuitte itäisestä osasta ja kumppanuudesta. Kumppanuus on aika uusi keksintö tässä Euroopan unionissa. Sitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Kun ajatellaan Eurooppaa, jonka perusteiset loivat, vaan Eurooppa oli sellainen, että se mietti rajoja myös laajentumisen näkökulmasta, myös itään. Siksi Euroopasta on tullut rauhantekijä, ei pelkästään siitä syystä, että se antoi myös kumppanuuden mahdollisuuksia naapureilleen, vaan myös jopa jäsenyysmahdollisuutta. Puheenjohtajavaltio Ranska ennen teitä sen sijaan oli hyvin selkeä sanainen, kun puhutaan rajoista. Haluttiin määritellä Euroopan rajat ja tavallaan sulkea ovet Turkin nenän edestä ja näin tehtäisiin selväksi, että Euroopan unioni haluaisi rajansa sulkea. Tämän tulos on se, että Euroopan rajat aikaisemmin ovat antaneet toivoa teidän kaltaisenne maalle ja nyt johtavat vain jännitykseen ja sotiin Balkanilla, lähi kaukaisuksella. Ja siksi minä vetoankin teihin, että meidän puolueessamme haluamme ottaa huomioon myös uudet valtiot, jotka voisivat saada jäsenyysmahdollisuuden, eikä pelkästään epäselviä suhteita kumppanuuden nimen alla tai integraation nimen alla, jolloin jäävät kaikki tärkeimmät kansallisoikeudet saamatta. Kiitoksia. Edustaja Höckmark, kaksi minuuttia. Arvoisa pääministeri, ensimmäiseksi haluaisin onnitella teitä teidän puheenjohtaja valtionne tai kautenne on osoittanut jo suurta kykyä monissa asioissa. Ja sanoisin, että me ruotsalaisina, meillä on sellainen näkemys, että Praha sijaitsee Tukholman itäpuolella. Tämä johtuu viime vuosisadan poliittisesta perinnöstä. Tämä on väärin ja teidän puheenjohtajakaudellanne Tsekin tasavalta tulee oikealle paikalleen meidän mieliemme kartassa osaksi Eurooppaa historiassa ja tulevaisuudessa. Mutta minä toivon myös, että eh, te luotte hyvää pohjaa Ruotsin puheenjohtajakaudelle eh, ilmastokysymyksissä eh, kilpailukyvyssä on tärkeää, että me puutumme talousongelmiin avoimesti ilman protektionismia ja avoimen talouden dynamiikalla. Ja totta kai, mitä tulee energiakysymyksiin, eh, niissähän teillä on olennainen rooli. On ilmeistä, että te olette aivan oikeassa paikassa ja nämä tulevaisuuden ajat, joita katsomme nyt, ne eh, painottavat sitä, että tarvitaan uudistuksia. On aivan eh, reilua sanoa, että solidaarisuus ajatellen energiaa, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää uudistaa ja syventää eurooppalaista sisäistä energiamarkkinaamme. Ilman tällaista toimintaa me altistumme ulkoisille uhille, jotka yrittävät heikentää ja pirstaloittaa meitä yksi eh, tavoite on se, että ei pitäisi eh, olla ketään, joka ulkopuolelta voi eh, rajoittaa energian saantia. Meidän pitää saada aikaan yksi yhteinen markkina ja jos tällainen saadaan aikaan teidän puheenjohtajakaudellanne, se on strateginen askel eteenpäin ja näin voisimme kaikki onnitella teitä kuuden kuukauden päästä. Kiitoksia edustaja Berger. Kiitoksia rouva puhemies arvoisa neuvoston puheenjohtaja yhdessä muutamien kollegojen kanssa, jotka ovat tänään tässä salissa. Niin minä olen vuodesta 2004 kuulunut niihin parlamentin jäseniin, jotka ovat panostaneet sen puolesta, että Tsekistä tulee Euroopan unionin jäsen minä olen ollut eh, parlamentaarisen valiokunnan jäsen ja siksi tämä on aivan erityinen päivä meille Euroopan parlamentin jäsenille, että saamme toivottaa tsekit tänne tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Ja eh, juuri itävaltalaisena haluaisin sanoa, että Itävallassa ei ole kovasti eh, tsekin liittymistä puolusteltu, mutta minä haluan tarjota teidän puheenjohtajakaudellenne tukea ja minä haluaisin sanoa, että alun vaikeuksia ei pitäisi liioitella. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä lausuntoa, joka kosketti Gaasan konfliktia ja sitten mitä tuli näihin ilmeisesti liian korkeisiin ekologisiin standardeihin, niin ja sitten se, että UNICE jälleen otettaisiin käyttöön, niin nämä olisivat sellaisia asioita, jotka olisivat selkeästi EU-lainsäädännön vastaisia mm, on olemassa kirjailija, joka on antanut Tsekin maalle käyttöohjeet ja voin vain suositella, että tämä erittäin humoristinen äh, käyttöohje luettaisiin, mutta Euroopalle ei ole olemassa tällaista käyttöohjetta. Niin että minä uskon, että jokainen puheenjohtaja valtio olisi varsin hyvällä tiellä, jos se ei jättäisi käyttämättä hyväksi jäsenvaltioiden tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Karas, kaksi minuuttia. Pyytäisin teitä kaikkia noudattamaan puheaikojanne rouva puhemies. Neuvoston puheenjohtaja, te olette aivan erityisessä vastuussa. Tsekin puheenjohtajakausi alkoi siten, että se, siinä oli provosointia, mutta että todella vastuunalaisesti ryhdytään toimimaan koko unionin puolesta, niin sitä ei ole vasta tänään huomattu. Se on jo varhain huomattu. Valmistelut näyttävät hyvältä ja teidän valmisteluissanne olette keskittyneet oikeisiin painopisteisiin. Ja sitten me arvostamme teitä sen pohjalta, millä päättäväisyydellä ja millä Eurooppa mielellä ja millä edistyksellä ja menestyksellä te toteutatte tavoitteenne. Barroso oli sitä mieltä, että Tsekki joutuu tässä koetukselle. Tsekin puheenjohtajuus on nyt testin alla ja te, me tulemme hoitamaan tämän puheenjohtajakauden ainoastaan menestyksen siten, että toimimme yhdessä ja me Toivomme, että neuvoston puheenjohtajuutta ei rasiteta sisäpoliittisilla ongelmilla. Sanokaa kansalaisille selkeästi, että jo nyt huomioitte, että kaasuongelma ja Gaasan e, ongelmat ja rahoituskriisi, että Lissabonin sopimuksen kautta voisimme ratkaista nämä ongelmat paremmin Euroopan unionissa. Euroopan unioni on arvojen ja oikeudenmukaisuuden yhteisö. Meillä on säännöt, jos näitä sääntöjä ei noudateta eh, ja joka ei lupauksia toteuta, toimii epäsolidaarisesti. Arvojen yhteisö poliittisista tavoitteista on yhteistä meille, vaikka onkin eroavuuksia. Siksi pyydän, että älkää kätkeytykö oman maanne taakse piiloon, vaan saattakaa Lissabonin sopimus vuonna 2009 voimaan. Me tulemme tekojenne mukaan teitä arvioimaan, emmekä suinkaan sen pohjalta, mitä te sanotte Tsekin maalla. Kiitoksia edustaja. Titli puolitoista minuuttia. Ilmeisesti edustaja Titli ei ole paikalla, joten edustaja Silinits, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, enpäs kuullut teitä. Olin kovin kiinnostunut kuuntelemaan neuvoston edustajaa, kun hän sanoi, että oppositio vetää mattoa alta, koska minun mielestäni kyllä Tsekin tasavaltan ja hallitus tekee ihan hyvin itsekin hoitaa hommansa siinä ja vetää mattoa omien jalkojensa alta. He tekevät ikään kuin kaikkeensa, niin jotta olisivat Euroopan unionissa ja ottaisivat Kroatikin mukaan. Miksi eivät sitten ratioi Lissabonin sopimus, jos näin haluavat puheenjohtajavaltiot tsekki siihen jo suostui ja sillä omat velvollisuutensa. Ei se ole kovin hyvä alkukaan oikeastaan kaudelle, kun sanotaan, että ilmastopaketti on pelkkää tyhmää luksusta. Eikä haluta myöskään elvytysohjelmaa hyväksyä, kun se mukaan muistuttaa kommunistikautta. Niin kutsuttu taideteos meille on tarjottu, mutta varsinkin bulgarilaisen loukkaa. Jos ajatellaan Kaasan kriisiäkin, niin siihenkin puututtiin kovin myöhään. Nyt tarvitaan johtajuutta. Ja kun mitä nyt olen tähän asti nähnyt, niin kunhan nyt saana neuvosto on täysiaikainen presidentti, niin sen parempi. Vain johdonmukaisen eurooppalaisen toimin saadaan tuloksia aikaan ja turvallisuutta Eurooppaan. Voidaan vaikuttaa maailmalle ja saada aikaa elvytystä. Siis pyydän johtajuutta ja onnittelen puheenjohtaja Barrosoa. Mikrofoni katkaistaan. Kiitoksia. Nyt vasta sitten edustaja Silenets kaksi minuuttia.

ratkaisussa meillä on kuitenkin krooninen ongelma, joka on tässä pohjalla ja se pitää poistaa. Se on ihan selvä. Tämä liittyy Venäjän kunnianhimoon ja siihen, että se haluaa Keski-Eurooppaan laajentua ja siksi Euroopan unionin pitää huolehtia siitä, että ähm, Ukraina on koko ajan ähm, meidän mielissämme. Ei voi olla niin, että äh, Ukrainassa on nämä epävakaat olosuhteet talouden alalla ja nämä ystävyyshinnat. Eli se merkitsisi silloin sitä, että Ukraina olisi jatkossakin riippuvainen Venäjästä. Energiaturvallisuus kuuluu Tsekin puheenjohtajakauden ohjelman ja myöskin itäisen kumppanuuden vahvistaminen. Tärkeää täytyy olla se, että mm, autetaan Ukrainaa ja saadaan kunnon hinnat öljylle ja kaasulle. Ja sen lisäksi pitäisi Kiovassa myöskin painostaa sen puolesta, että nämä ähm, hämärät taloudelliset rakenteet saataisiin selvitettyä, koska se ei myötävaikuta oikeusvaltion syntymiseen. Se, että saamme demokratian Ukrainaan ja aktiivinen politiikka voi ainoastaan johtaa siihen, että henkilökohtaiset lyhytnäköiset intressit unohdetaan ja että voidaan taistella mm, kaiken näköistä lahjontaa vastaan, jos Ukrainassa ei itse omaa taloa siivota niin me, meidän, me emme voi ähm, yhä vakaammin toimivia venäläisiä vastustaa. Jos ajatellaan EUn ja Ukrainan välistä yhteistyötä, niin sitä pitää vahvistaa juuri nyt, kun kaasukriisi on syttymässä. Ja meidän täytyy EUn puitteissa painostaa, jos me emme sitä tee. Kiitos De Rosa, ihan Kiitoksia edustaja De Rossa. Minä varoitin teitä siitä, että minä äh, suljen mikrofonin De Rossa puolitoista minuuttia. Kiitoksia aivan kuten kaikki äh, täällä. Äh, minä toivotan Tsekin puheenjohtajakaudelle onnea. Äh, täällä äh, puheenjohtaja sanoi, että äh, Lissaboni on huonompi kuin Nizza. Se ei ole totta ja tämä osoittaa epäluottamusta. Teidän täytyy miettiä kovasti sitä, että pitäisikö vetää takaisin nämä kommentit, joita esititte aamulla. Me tarvitsemme demokraattisesti tehokkaampaa unionia, jonka tarjoaa Lissabonin sopimus ja tällä tavoin voimme puuttua konflikteihin, energiaturvallisuuteen, eh, rahoituskriisiin, sotiin eri alueilla. Eh, niin kuin tässä vaadittiin, eh, tarvitaan johtoa Euroopassa, yhteisiä arvoja ja solidaarisuutta, sosiaalista markkinataloutta, monenvälisyyttä ja tasa-arvoa miesten naisten välillä. Tämä tarkoittaa sekä naisia että miehiä, jotka jakaisivat vanhemmuutta vanhemmuuden tehtävän. Eh, puheenjohtaja, eh, te teillä, eh, teidän pitää säästää nämä neoliberaalit näkemykset seuraavan kuuden kuukauden aikana, muuten teillä tulee konflikteja parlamentissa. Irlannissa pidetään mahdollisesti eh, selvennetystä Lissabonin sopimuksesta kansanäänestys myöhemmin ja eh, varmasti saamme myönteisemmän lopputuloksen. Teidän kommenttinne kuitenkin tekevät asian vaikeammaksi, vaikeammaksi. ja jos mm, kansanäänestyksessä hävitään, te voitte kokea seuraavaa seurauksena. Kiitoksia edustaja Buseke, kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, haluaisin onnitella pääministeri Topolamäkiä siitä, että hän on nyt ryhtynyt neuvoston puheenjohtajaksi. Haluaisin onnitella myötä teitä ja onnitella teitä näiden kahden menestyksen viikon jälkeen. Ymmärrän totta kai teidän puheenne kansallisesta identiteetistä. Identiteetit ovat rakentuneet kovin eri tavalla itäisessä osassa Eurooppaa, toisin kuin läntisessä osassa. Haluaisin nyt ottaa esille tärkeimmät kysymykset teidän kautta aikana. Kolmas energiapaketti. Siinä pyritään luomaan yhteiset energiamarkkinat, yhteinen virasto, joka koostuu sääntelijöistä, jotka sääntelevät myös rajat ylittäviä yhteyksiä. Se edellyttää investointeja ja integraatiota ja siis ennen kaikkea yhteisvastuun tunnetta energiahuollossa. Energiapaketti merkitsee myös sitä, että me vapautamme markkinoita. Me tarvitsemme oikeudenmukaista pääsyä verkkoon, joka on kuitenkin säänneltyä meillä kilpailulla markkinoilla. Näin Ympäristö tulee vähemmän vahinkoa, saamme kuluttajille puolestaan halvempaa energiaa, taloudellekin. Ehkä näin pääsemme tästä kriisistäkin yli. Lopuksi energiapaketti merkitsee myös sitä, että teemme yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa, jotka Euroopan unionille energiaa tai myös kauttakulkumaiden kanssa. Itäinen ulottuvuus varmasti sekin kasvaa merkityksessään energiapaketin myötä. Te korostitte taloutta, energiaa ja itäistä ulottuvuutta kolmena painopistealueena ja minun käsittääkseni energiapaketti onkin erittäin hyvä näiden kolmen painopisteen alueen eteenpäin viemisessä. Mikrofoni katkaistaan. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Andersson. Kiitoksia rouva puhemies. Myöskin minä toivotan eh, Tsekin puheenjohtajakaudelle onnea Tämän puheenjohtajakauden aikana meillä tulee olemaan alhainen talouskasvu ja työttömyys tulee lisääntymään. Meillä on vaikea taloustilanne. Luin Financial Timesta viime viikolla, että presidentti Klausilla oli sellaisia ratkaisuja, joita en voi kannattaa. Hän sanoi, että meidän täytyy ambitioita laskea ympäristöpolitiikan ja ilmastopolitiikan kohdalla ja meidän täytyy ambitioita laskea sosiaalipolitiikan kohdalla. Tämä on täysin väärä tie kulkea. Pitäisikö Euroopan pystyä tulevaisuudessa kilpailemaan? Jos näin on, meidän täytyy moderniin tekniikkaan panostaa ja moderniin infrastruktuuriin jotta saisimme pitkällä tähtäyksellä kestävän yhteiskunnan ja meidän täytyy harjoittaa aktiivista ilmastopolitiikkaa. Siitä saamme lisäkasvua ja parempaa työllisyyttä. Samoin on sosiaalipolitiikan laita oikeudenmukaiset työehdot sosiaalipolitiikkaan, samat edellytykset palkansaajille, hyvät työolosuhteet. Se ei merkitse alhaisempaa kasvua, se merkitsee enemmän kestävää kasvua. Ja lopuksi haluaisin puuttua perhepolitiikkaan. Kun luen teidän ohjelmaanne perhepolitiikasta, niin se on omituista perhepolitiikkaa. Modernista perhepolitiikassa on kyse miesten ja naisten yhtäläisestä vastuusta työelämästä ja lapsista. Me viittaamme tässä teidän ohjelmamme. Hänet keskeytettiin. Kiitoksia edustaja Andersson. Edustaja Jeleva kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentin jäsenenä, bulgarialaisena jäsenenä toivotan eh, tervetulleeksi eh, Tsekin eh, puheenjohtajakauden sen painopistealueineen. Viime päivinä monet ovat olleet Ukrainan ja Venäjän välisen kriisin panttivankeina. Yli 160 000 asuntoa eh, Bulgariassa on jäänyt ilman lämmitystä. Bulgaria on ainut Euroopan unionin valtio, jolla ei ole vaihtoehtoisia eh, energianlähteitä ja meidän täytyisi oppia tästä asiasta. Minä puhun tässä koko parlamentin nimissä, kun sanon, että me voi sallia sitä, että Euroopan unionin kansalaiset maksavat poliittisten eh, kiistojen hinnan. Niin Niinpä me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Tärkeä osio tätä politiikkaa on se, että parannetaan energiainfrastruktuuria. Kun puhumme energiasolidaarisuudesta, se tarkoittaa yhteisiä energiahankkeita EU-ssa ja näin halutaan välttää nykyiset kahdenväliset hankkeet Hyvin pian voidaan rakentaa eurooppalaista ydinvoimaa yhteishankkeina EUn jäsenvaltioissa. Niinpä tässä yhteydessä toivotan onnea Tsekin puheenjohtajakaudelle ja on hyvä, että se on ottanut huomioon myös Balkanin ja Kaukasuksen alueen maiden kanssa eh, yhteistyön painopistealueisiinsa. Eh, tämä on hyvin tärkeää sekä jäsenvaltioille että näille alueille, jotka mainittiin. Tällä tavoin voidaan päästä yli näistä kriiseistä, eh, kuten esimerkiksi tämä kaasukriisi. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista eh, energiapolitiikkaa enemmän kuin koskaan. Toivotan onnea puheenjohtajakaudelle. Kiitoksia ja edustajalle vain yksi minuutti. Eh, Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä pääministeri, me suuntaamme katsemme Tsekin suuntaan ja mietimme tänne iskulausetta. Mielestäni on erittäin tärkeää, kun mietimme painopistealueita, että mietimme myös energiapolitiikkaa ja taloudellista vakautta, mutta sen rinnalla haluaisin tähdentää myös sitä, että meidän täytyy ottaa keskiöön muitakin asioita, nimittäin Euroopan kansalainen. Meidän täytyy enemmän kiinnittää huomiota asioihin, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi kansalaisen arkeen. Meidän täytyy painottaa tätä enemmän, kuten totesin. Meidän täytyy vahvistaa moderneja sosiaalisia ongelmia, yhdenvertaisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia. Meidän täytyy vahvistaa myös vähemmistöpolitiikkaamme. Minä väittäisin, että kun me puhumme Euroopan unionin kansalaisista, meidän pitäisi saada heidät paremmin mukaan. Me olemme nähneet, että meillä ei ole riittävästi viestintää suhteessa kansalaisiin. Kansalaiset ovat menettävässä luottamustaan toimielimiin. Kiitoksia. Edustaja Roitova, kaksi minuuttia. Ja kollegove, Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tsekin puheenjohtajakaudelle oli ominaista Gaasan ja energiakriisi. Jos ollaan erimielisiä asioista, niin pitää kuitenkin Euroopassa löytää yhteinen tie. Tämän tsekkien pitää tehdä. Ja olemme nähneet, miten hyvin tsekkiläiset pystyvät tällaiset kriisit ratkaisemaan. Sitten ne eivät olleet odotettavissa, mutta heti alusta lähtien jo ennen joulua Tsekin hallitus on valmistautunut tähän asiaan. Ja samalla lailla pitää ryhtyä neuvottelemaan Kiinan kanssa, koska kyseessä on epäreilu kilpailu ja he vaarantavat eurooppalaisten terveyden epäterveellisellä tuotannolla – Tänä päivänä on vaikeata löytää lastenkenkiä muualta, jotka on muualla valmistettu. Tämä ei kiinnosta neuvostoa lainkaan. Ja sanotaan, että Eurooppa on avoin maailmankaupalle, mutta neuvoston puheenjohtajakaudella pitää myöskin vastavuoroisuussääntöjä noudattaa ja meidän täytyy huolehtia siitä, että voimme toimia näin myöskin Kiinan kanssa. Me onnittelemme teitä tästä ohjelmastanne. Ja myöskin toivotamme onnea henkilökohtaisesti teille. Te olette sellaisen puolueen, puheenjohtaja, jonka entinen puheenjohtaja vuonna 2003 vastusti Euroopan unionin liittymistä. Me toivomme, että teidän kantanne lyö läpi myöskin kollegojen puolella niin, että saadaan Lissabonin sopimus ratifioitua. Teidän, teidän ei pidä murtua painostuksen alla. Minä toivon, että että te saatte asianne vietyä läpi, vaikka Vakla Klaus teidät kännykkälistaltaan poistaisikin. Kiitoksia. Kiitoksia, erinomainen ajoitus. Edustaja Vatselli, kaksi min- yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä pääministeri, me kuulimme tilanteesta rahoituskriisin aikaan ja me kuulimme myös, että sopimuksen ratifiointi on yksi painopistealueista, mutta minä uskon, että teidän ohjelmamme pitäisi, ohjelmanne pitäisi olla proaktiivisempi näissä kysymyksissä. Ei riitä, että tehdään lupauksia ja annetaan julkilausumia. Nuoret eivät tunne oloaan turvalliseksi näissä maissa, jotka Eh, eivät pysty selviämään talouskriiseistä. Eh, ei voi sanoa olevansa turvallisessa tilanteessa silloin, kun nähdään millainen on tilanne työmarkkinoilla. Eh, nuoret pelkäävät, kun katsovat Eurooppaa. On euroepäilevyyttä, epäilevyyttä ei paljonkaan ole enää ongelmia ratifioinnissa, mutta kyseessä on uusi mm, Kiitoksia. Nyt eh, edustaja Bowis, kaksi minuuttia. Puhujelma mikrofonia. Start again. Aloitan alusta. Pääministeri, teidän maanne symboloi Jalankin ja Franz Kafkan muodossa tätä taistelua vapauden ja demokratian puolesta. Molemmat osoittivat turhautumista uhrauksiin ja kärsimykseen jotka liittyvät tähän taisteluun. Siksi teillä on erityistä käsitystä siitä taistelusta myös Kaasassa. Ymmärtänette varmasti turhautumisen ja kärsimyksen Kaasan ja Israelin kansan parissa. Toivottavasti teette kaikkenne, jotta voimme tämän teurastuksen lopettaa. Varmasti auttaa myös Amerikan presidenttiä ilmastonmuutosasiassa niin, että hän tulee mukaan tähän yhtälöön Kööpenhaminan alla. Totta kai te voitte myös saada aikaan esityksiä lainsäädännön parissa. Minä korostaisin ennen uusia mahdollisuuksia kansalaisille, joita tulee rajat ylittävän terveydenhuollon alalla. Te mainitsitte tiedon vapaan liikkuvuuden. Missäpä se on sen tärkeämpää kuin lääketieteessä. Se koskee pääministeri myös mielenterveyttä. Minulla on ollut etuoikeuden tukea joitakin uudistuksia Tsekin tasavallassa mielenterveyshuollossa. Tiedän, että haluatte viedä näitä edelleen eteenpäin, ei pelkästään omassa maassanne, vaan kautta Euroopan. Kiinnitän teidän huomiotanne vielä kerran heinäkuun aloitteisiin, kun aloitimme tämän työn Euroopan unionissa. Minä toivon, että te varmistatte sen, että jos ei se nyt ole teidän luettelossanne, niin se kuitenkin tulee sinne myöhemmin. Nimittäin ennen kaikkea meidän tehtävänämme, meidän ja teidän tehtävänämme on, että ihmiset, jotka ovat haavoittuvia ja tarvitsevat tukeamme, niin teette parhaanne tukeaksenne heitä. Toivotan menestystä kaikissa toimissanne. Kiitoksia edustaja eh, ja seuraavaksi edustaja Pinior, yksi minuutti. Haluaisin aloittaa siitä, että muistutan teitä 21 vuoden takaisesta tapahtumista, kun eh, tapasimme eh, rajalla. Siellä oli kokous Puolan ja Tsekin Solidanos tapasi siellä toisensa. Eli te olette ensimmäinen maa näistä, joka nyt on Euroopan unionissa puheenjohtajana. Ja Keski- ja Itä-Euroopan perinteiden mukaan tulemme taistelemaan rautaesirippua vastaan ja Euroopan mantereen puolesta. Haluan korostaa teidän puheenjohtajuuttanne tässä mielessä. Ja monista prioriteeteista niin tärkeimmät varmasti viette loppuun, eli Lissabonin sopimuksen ratifioinnin ja Euroopan unionin ulkopolitiikan. Hyvin tärkeää on myöskin yhteisen strategian laatiminen transatlanttisissa suhteissa. Ja lopuksi haluaisin toivottaa hyvää ter- paranemista teidän edelliselle puheenjoht- puhe- presidentillenne. Kiitoksia eh, edustaja Brejc. Eh, Puheenjohtajavaltio esitti jo halukkuutensa edistää Kroatian neuvottelua. Minä haluaisin muistaa teille, että jokaisen valtion täytyy toimittaa riittävästi asiakirjoja, jos ei niitä ole tarjottavana. Siitä on syytä muistuttaa. Kroatia itse asiassa kyllä toimitti nämä asianmukaiset asiakirjat. Kyse ei ollut mistään kiistasta, vaan enemmänkin Kroatian näkemyksestä. Tätä ei voida siis pitää varsinaisena autenttisena asiakirjana. Tämä on kahdenkeskinen kysymys kahden ystävällismielisen maan välillä. Se on kiista, joka on ratkaistava sekin. Tämän halusin ottaa esille. Eikä tämä ole pelkästään Slovenian oikku, joka viittaa uskottavuuteen ja autenttisuuteen näissä asiakirjoissa, vaan sen muistuttamiseksi, että heidän täytyy toimittaa asiakirjat, jotka noudattavat Euroopan unionin standardeja. Mikä sitten olisi mahdollinen ratkaisu? Esityksiä on tullut paljon. Olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtajavaltio Tsekki löytää riittävän vastauksen. Ehkä ratkaisu löytyy siitä, että Kroatian pitäisi toimittaa päätelmät ja saattaa päätöksen tämä toimi. Voitaisiin sanoa, että on kyse vain väliaikaisista rajoista, tiettyjen ehtojen valossa ja pikkuhiljaa pääsemme eteenpäin tästä pattitilanteessa. Kroatiakin voisi näin liittyä Euroopan unioniin mahdollisimman nopeasti ja, ja näin myös Slovenian etunäkökohdat huomioitaisiin. Toivotan teille myös menestystä. Topoli. Kiitoksia. Ja edustaja Falmer, yksi minuutti. Arvoisat läsnäolijat, nyt me olemme kuulleet koko joukon kritiikkiä puheenjohtajavaltiolle. On olemassa tsekkiläisiä satuja, joissa meillä on ollut hyvä kuningas, joka ei tee kellekään pahaa, joka rakastaa kaikkia ja niin edelleen. Mutta Kuitenkaan kaikki, jotka ovat veneessä mukana, eivät ole aivan täydellisiä meillä Tsekissä. Me sanomme, että tämä ei sovi meille ja me Tsekit kritisoimme mielellämme, mutta mitä sääntöjä sitten 20 vuoden kuluttua on, kuinka hyvin jäsenyys on meihin vaikuttanut silloin. Jos mietitään sitä, mitä espanjalaiset sanovat, minä puolustan maatani, näin sanovat myöskin englantilaiset, ja minä olen sitä mieltä, että parhaiten toimimme täällä oman maamme puolesta. Kiitoksia edustaja Plestinska, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan aluksi haluaisin osoittaa, että olen tyytyväinen siihen, että Tsekin tasavalta aivan kautensa alussa – osoitti, että uusi jäsenvaltio voi johtaa EUta ja se voi toimia kriittisissä tilanteissa, nyt kun olemme nähneet Gaasan kriisin ja eh, Venäjän ja Ukrainan välisen kaasukriisin. Eh, nyt Bulgarian kanssa eh, Romania on hyvin hankalassa tilanteessa, samoin kuin Tsekin tasavalta. Minä haluaisin kiittää Topolanekia neuvotteluissa toiminnasta edelleen tarvitaan teidän aktiivista tukianne ja Eurooppa tarvitsee yhteistä energiapolitiikkaa. Ranska aloitti omat oma puheenjohtajavaltionsa niin, että siinä oli konflikti ja nyt meillä on edessämme konflikti Venäjän ja Ukrainan välillä on nyt aika tullut toimia. On tärkeää tunnistaa ne alueet, joissa EU eh, e on riippuvainen eh, Venäjästä ja Venäjä on riippuvainen EUsta. Eh, nyt ei voida sallia sitä, että kaasua pidetään poliittisena aseena Venäjällä. Ja täytyy painottaa vielä sitä, että Nabucco-linjan rakentaminen on erittäin tärkeää nyt olemme eh, erityislaatuisessa tilanteessa ja te olette mukana eh, myös ydinvoimaloita koskevissa tärkeissä eh, päätöksissä. Meillä on edelleenkin tehtävää edessämme. Niinpä olen tyytyväinen siihen, että Tsekki vie eteenpäin Eurooppa ilman rajoja ajatusta. Kiitoksia. Edustaja Koterec, yksi minuutti. Pan premier, ako bývalý krajan vás potešením vítam na pôde Európskeho... Hyvä pääministeri, minä toivotan teille menestystä. Teidän painopistealueenne ovat totta kai unionin etujen mukaisia, mutta me emme saa unohtaa myöskään sosiaalisia näkökohtia. Se on tärkeää enemmistölle kansalaisista. Minä toivon myös, että Slovakia voi liittyä euroon ja toivon teiltä tukea ja läheistä yhteistyötä maiden kesken. Minä olisin kiitollinen siitä, että Lissabonin perussopimuskin voitaisiin ratifoida Tsekissä ilman tätä. Teidän painopistealueenne eivät toteudu. Jos te haluatte, että Euroopasta tulee merkittävä toimija maailmassa, meidän on otettava tämä askel, kuten on kuultu jo usein otteeseen. Varmastikin Euroopan vaalit ovat hyvin tärkeä tapahtuma teidän kauten aikana, siksi se on tärkeää seuraavan viiden vuoden näkökulmasta. Teillä voi olla siinä tärkeä osa. Slovakia ja puhujan mikrofoni katkaistaan. Kiitoksia. Nyt siirrymme ähm, menettelyyn ilman puhujalistaa. Meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä tässä ja nyt meillä on aikaa ainoastaan viiteen, jokainen yksi minuutti. Ensimmäiseksi Kelan. Arvoisa pääministeri, haluaisin äh, antaa tukeni teidän puheenjohtajakaudellenne. Äh, totta kai äh, paras lääke ähm, talouskriisiin on se, että parannetaan kilpailukykyä ja edistetään liikkumisen vapautta haluan tukea myös itäistä kumppanuutta ja me ymmärrämme, miten tärkeää on se, että Ukraina ja Georgia otetaan mukaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja vastuuvelvollisuuteen. Viime syksynä Euroopan parlamentti ehdotti, että otettaisiin 23.8. Eh, yhteinen muistopäivä kommunismin eh, uhreille. Ja minä toivon, että tämä päivä alkaa tosiaan nyt eh, elokuussa. Ja toivon, että johdatte meidän kaikkien ajatuksiamme siihen, mitä tulee totalitarismin rikoksiin. Kiitos. Ciao. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tichau, yksi minuutti. domnule comisar, domnule prim-ministru, ekonomi... Kiitos. lume este președinției Kiitoksia kovasti. Euroopan unionin omat iskolausuun lauseensa, mutta kansalaiset odottavat toimielimiltä myös suojaa kriisiä vastaan. He haluavat, tehdä heidän elämänlaatunsa paranisi. Euroopan unionin Taloussuunnitelma vahvistaa energiariippumattomuutta riippumattomuutta ja näin suojelee kansalaisia. Minä pyytäisin, että tasavalta, Tsekin tasavalta puheenjohtajavaltio myös huomioi tämän vaaleissa. Meidän täytyy luoda poliittista tahtoa ja visiota ja osoittaa sitoutumista kansalaisten huolien niin, että saadaan sopiu myös energiatehokkuuden direktiivin kohdalla. Minä haluaisin vahvistaa teille, että sekä Euroopan parlamentti että komissio varmasti tukevat teitä direktiivin ottamista mukaan painopistealueisiin. Tämä pitäisi johtaa kunnollisiin tuloksiin. Kiitoksia. Ja edustaja Matsakis, eh, yksi minuutti. Eh, nyt meillä on dramaattinen eh, kokemus kommunismista ja nyt te olette menneet toisen ääripäähän ja tässä teotellaan ainoastaan tiukasti Yhdysvaltoja. Kyse ei ole ainoastaan Lissabonin sopimuksesta ja Gaasasta, vaan siitä, että haluatte Tsekin maaperälle näitä aseman osia. Te haluatte vaarantaa tällä tavoin Euroopan rauhan. Tällaista ei voida hyväksyä. Hyvä pääministeri, te olette osa EUta eikä Yhdysvaltoja. Teidän pitää varmistua siitä, että hallitus toimii tämän mukaisesti. Amerikan satelliittivaltiot eivät kuulu unioniin. Teidän pitää päättää EU tai Yhdysvallat. Te ette voi saada kumpaakin. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia. Edustaja Matsakis, äh, pyydän hiljaisuutta salissa. Edustaja Petrovski, yksi minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca, panie premierze, szanowni państwo. Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä pääministeri, naiset ja herrat. Tsekin puheenjohtajakausi on ensimmäinen monen vuoteen ilman, että perustuslaki eli Lissabonin sopimus on painopistealueena. Olen kiitollinen teille, koska te kunnioitatte demokratiaa ja yksimielisyyden periaatetta Euroopan unionissa. Tsekki on puheenjohtajakautenaan ottanut esille tärkeitä asioita, kuten energiahuollon turvallisuus. Ehkäpä kuitenkin se on saanut hyvää työtä muutenkin Ukrainan ja Venäjän kaasukriisin kohdalla. Ette tietenkään kaikkia tavoitteita saavuta kuuden kuukauden aikana, mutta ensimmäiset viikot ovat osoittaneet, että voitte olla tuloksellinen huolimatta siitä, että jotkut ovat täällä hyvin kielteisesti ennustaneet kauttanne. Kiitoksia. Viimeinen puhuja Ivanov, yksi minuutti ja hiljaisuutta. Stovanov. Stojanov. Parakalo. Stojanov, edustaja Stojanov. До мен достигна новината, че в Брюксел... Kiitoksia puhemies. Minä juuri kuulin, että Brysselissä Tsekin puheenjohtajakaudella on taideteos, jossa minun maani on turkki turkkilainen vessa. Tämä on aivan järkyttävä, järkyttävä. Tässä halveksutaan eurooppalaisia arvoja ja minä vaadin, että välittömästi poistetaan tällainen teos ja vastuu henkilöt pitäisi ottaa esiin. Tällain, jos tällaista taideteosta ei poisteta, niin kollegani ja tähän, päät, tähän päättyivät siis puheenvuorot ilman puhujalistaa. Pääministeri Topolanek neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Haluaisin nyt alkuun tässä loppupuheenvuorossani kiittää kaikkia, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet. Tämä on ollut hyvin miellyttävää, hyvin rauhallista, ehm, jota, niin että en edes ollut odottanut sitä. Ja minun täytyy sanoa, että kun minä nyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimin, niin minä tulen hyvin tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa harjoittamaan. Ensimmäisten parin viikon aikana on jo käynyt ilmi, että me Koko ajan päivittäin teemme tiivistä yhteistyötä ei pelkästään Barroson kanssa, vaan koko komission kanssa. Meillä on yhteinen lähtökohta, jolla pyrimme ongelmat ratkaisemaan, joita meidän piti jo heti alkuvuodesta kohdata. Ja haluaisin sanoa, että me tulemme tekemään Euroopan parlamentin kanssa yhteistyötä. Meidän täytyy kommunikoida ja meidän pitää pyrkiä yhdessä komission kanssa ratkaisemaan nämä operationaaliset kysymykset. Ja kiitän vielä Barrosoa minä sanoin, että minä en tule täällä pilailemaan, mutta minä kerroin yhden vitsin, joka ehkä ei ihan mennyt perille, mutta ei sillä mitään väliä. Minä pyrin uudelleen ja uudelleen sen tekemään, ja vaikka saksankielinen tulkkaus ei ehkä toimisi, niin kyllä me ymmärrämme toinen toisiamme kuitenkin. Lissabonin sopimus, se ei saa olla mitään mantraa, sen pitää olla väline, ei tavoite tai siis maali, se on väline Euroopan unionin paremmalle toimimiselle. Ei missään nimessä se voi olla mitään sellaista, mikä pakotetaan voimaan. Jokaisella maalla on omat välineensä, omat pelisääntönsä ratifioinnin kohdalla – ja sitä kautta, että me olemme allekirjoittaneet sopimuksen, en ole kuitenkaan sanonut, että me voimme vaikuttaa ja pakottaa kummatkin parlamenttimme kamarit toimimaan. He ovat riippumattomia, ne tekevät itse omat päätöksensä. Kyseessä ei ole myöskään se, että irlantilaisia ja heidän maalaisjärkeään asettaisimme kyseenalaiseksi. Ei sitä voi pakottaa minä olen sitä mieltä, että sopimus on tällä hetkellä välttämätön ja se tulisi helpottamaan työtä EU:ssa. Ja tämä tästä. Minä en sen enempää tästä asiasta puhu, olen jo oman henkilökohtaisen kantani ilmaissut. Eli äh, se äh, sitaatti, Churchill-sitaatti, jonka sanoin, niin se oli sellainen, minkä esitin, ja sitten haluaisin esittää vielä toisen Churchill-sitaatin. Huomenna ei saa tulla enää kriisiä, koska minun äh, kalenterini on jo täynnä, sanoi Churchill. Ja mm, Tämä on vaikuttanut myöskin meidän ensimmäisiin viikkoihimme ja me olemme huomanneet, että me olemme painopisteen luomme valinneet hyvin, me olimme valmistautuneet hyvin kaasukysymykseen, aloitimme valmistautua jo joulukuun puolessa välissä Ranskan puheenjohtajakaudella ja haluaisin parlamentin jäseniltä pyydän, pyytää anteeksi. Minä en pysty suoraan kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, vaan pyrin löytämään yleisen, yleiskattavan vastauksen, mitä tulee ihmiskauppaan, huumekauppaan, lastenkauppaan ja vastaavanlaisiin rikoksiin, niin täällä parlamentissa käydään keskustelua – ja siinä on kyseessä myöskin vapaus ja turvallisuus. Ja näitä mitataan keskenään, punnitaan keskenään. Ja koko tälle lainsäädäntökaudelle, jonka me tulemme toimimaan – neuvostossa lainsäätäjänä ja kun taistelemme salakuljetusta, me haluamme kaikkia, kaikkia näitä toimintoja nopeuttaa. Me haluamme myöskin eh, tiettyjä elementtejä tähän lisätä. On olemassa myöskin Nabukko-kysymys, mutta meidän täytyy rehellisesti sanoa, että Nabukko voi olla toinen kuljetustie ainoastaan silloin, jos meillä on vaihtoehtoisia lähteitä Ja Jelinek sanoi tämän aivan selkeästi, tämä tsekkikollega, että tämä on geopoliittinen ongelma, mikä meillä Venäjän ja Ukrainan kanssa on. Jos me emme anna Ukrainalle mahdollisuutta ratkaista sisäisiä ongelmiaan, ja jos me emme huolehdi siitä, että yksittäiset toimijat eivät saa markkinoilla monopoliasemaa, niin silloin me emme pysty löytämään täällä ratkaisua. Tämä on geopoliittinen ongelma. Voimme vain spekuloida sillä, että mitä tavoitteita näissä kriiseissä on. Halutaanko todellakin lyhyellä aikavälillä hintoja nostaa tai halutaanko kehittää vaihtoehtoja ja vai halutaanko painostaa enemmän ja niin edelleen. Minä tiedän, että näihin ongelmiin liittyvät kaikki nämä aspektit ja ratkaisu ei voi olla lyhytaikainen ja ratkaisu ei ole pelkästään energiaa koskeva ratkaisu. Haluaisin mainita myöskin sen, että pitäisikö Euroopan olla liberaalimpi vai sosialistisempi? Jos yritän tässä nyt yhden pilan esittää, minä ehdotan kompromissin, että sanottaisiin, että ollaan liberaalikonservatiiveja, mutta tämä oli todellakin nyt viimeinen vitsini. Ja mitä tulee Tsekin tasavaltaan ja euron hyväksymiseen, niin minä sanon, että ensimmäinen 11. tänä vuonna Tsekin tasavalta tulee ilmoittamaan, että koska me tulemme euron ottamaan käyttöön, Eli ensinnä hallituksemme pitää toteuttaa Maastrichtin kriteerit ja minä olen sitä mieltä, että kyseessä ei ole maailmanlaajuinen kysymys, Slovakit olivat ensimmäisiä. No hyvä, mutta meidän pitää ensin tarkastella, mitä vaikutuksia rahoituskriisillä on. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että vakauspaketin pelisääntöjä pystytään todella noudattamaan, koska minä nimittäin pelkään sitä, että rahoituskriisin ratkaisun nimissä – EUn sääntöjä voidaan lieventää ja tämä on negatiivista. Se, on, se olisi häiritsevää. Puheenjohtaja keskeyttää ja pyytää rauhaa salin. Herra Topolanekin sanoi, että minulla on kova ääni, ei tämä ole mikään ongelma. Eli me tulemme pitämään kiinni siitä, että julkisen, julkisten subventioiden sääntöjä noudatetaan ja kilpailusääntöjä noudatetaan ja tämä tulee meillä olemaan mittapuuna kaikissa ratkaisuehdotuksissa rahoituskriisiin. Me olemme aina kokeneet myöskin hyviä ja huonoja aikoja ja kuitenkin aina pitää mittapuita noudattaa. Ja sitten vielä yksi eh, kommentti Eurooppaan ilman esteitä. Tässä on kolme merkitystä, vähintään taloudellinen merkitys. Meidän täytyy sisämarkkinaesteitä poistaa, mutta myöskin psyykkiset, mm, henkisen puoleen liittyvät esteet pitää poistaa. Tämäkin pitää pitää mielessä ja tietenkin tämä on erittäin tärkeää erityisesti uusille jäsenvaltioille. Ja sitten myöskin esteet ulospäin pitää poistaa, ähm, produktionismi pitää pyrkiä poistamaan. Me haluamme lisää kysyntää, lisätä kysyntää ja meidän täytyy myöskin G20 20 toiveet ottaa huomioon. Ehkä haluan sanoa vielä yhden asian, joka koskettaa minua henkilökohtaisesti. Myöskin tiedotusvälineissä tästä on puhuttu. Vaklav Havel on sairaalassa. Hän on vakavasti sairas. Hän on ihminen, joka on symboli meidän suuntauksellemme ehm, samettivallankumouksen jälkeen. Ja hän on tärkeä henkilö myöskin eh, rautaesiripun kohdalla. Hän oli ensimmäinen henkilö, joka oli täällä Euroopan parlamentissa puhumassa ja minä toivoisin kaikkien nimissä, että hän nopeasti jälleen paranisi. pár reakcí zcela konkrétních na... Ja vielä muutamia konkreettisia reaktioita siihen, mitä täällä on sanottu. Minuun teki suuren vaikutuksen sen, mitä herra Butsek sanoi, että hän on huolissaan Tsekin hallituksesta – mitä tulee viimeisiin 10-15 vuoteen, niin voisin luetella täällä useita ongelmia, joissa on ollut paljon sisäisiä ongelmia ja siitä huolimatta puheenjohtajakausi on sujunut hyvin. Esimerkiksi Belgiassa Maastrichtin, kun Maastrichtin sopimus astui voimaan, oli paljon sisäisiä ongelmia ja kun Ranskan puheenjohtajuus alkoi, niin Silloin Euroopan unioni laajeni Ruotsilla, Suomella ja Itävallalla ja silloin oli suuri poliittinen kriisi. Ja Amsterdamin sopimuksen aikoihin, kun oli Saksan puheenjohtajakausi, silloinkin oli suuria ongelmia. Gerhard Schröderin, Schröderillä La Fontaine jätti puolueen silloin ja euron käyttöönotto. Jose Maria Snar oli ongelma ja Irlannin ongelma. Eli kaikkia näitä ongelmia voidaan ottaa esiin, mutta älkää olko huolissanne Tsekin sisäisistä ongelmista. Ne eivät varmastikaan tule vaikuttamaan Tsekin puheenjohtajakauteen. Ja mitä sitten tulee atomifoorumiin? Keskustelu ydinvoimasta ei voi olla niin, että tämä riita, mikä liberaalien ja vihreiden ja konservatiivien välillä ja niin edelleen on, että tätä kiistaa käytettäisiin hyväksi ja siitä tehtäisiin pakote. Kyseessä on atomifoorumi, jota Euroopan komission ja neuvoston kanssa yhdessä järjestetään Pratislavissa ja siellä on tarkoitus selvitellä riskejä, mm, vaaroja, mm, mahdollisuuksia ja kaikkia vastaavia. Me haluamme tämän tabun siis ensin murtaa. Siihen me pyrimme tällä atomifoorumilla, eh, joka järjestetään Tsekkien ja Slovakian kanssa. Eh, pääministeri Fitso esitti asian ihan aivan oikein, että Bulgarian ja Slovakian ongelmat ovat ehm, hyvin vakavia, koska he ovat sataprosenttisesti riippuvaisia kaasutoimituksista. Bulgaria ja Romania voivat, heillä on työvoimasta ainoastaan yksi kolmasosa käytössä ja tuhannet yritykset eivät pysty toimimaan. Kriisitilanne on erittäin suuri. Minä olen Fitson kanssa päivittäin yhteyksissä me eh, puhumme siitä, että ydinvoimalaitos jälleen otetaan käyttöön. Meidän täytyy sekä Ukrainan että Venäjän suuntaan olla hyvin selkeitä sanoissamme. Ja minä olen sitä mieltä, että tulevien toimenpiteiden pitää olla vielä voimakkaampia ja selkeämpiä sekä komission kohdalla että tsekkien kohdalla. Ja haluaisin sanoa, että tekniset ongelmat pystytään kyllä ratkaisemaan. Ei voi olla niin, että teknistä kaasua ei voida ottaa huomioon tässä kohdin, tai teknisesti kaasua ei voida ottaa huomioon tässä kohdin. Meidän täytyy ottaa vielä tai ryhtyä lisää toimenpiteisiin. Täällä esitettiin paljon kysymyksiä. Kollega Peterle tietää varsin hyvin, että Slovenian ja Kroatian välinen ongelma on sellainen, että ähm, se täytyy ratkaista kahden kesken, jotta voidaan puhua mm, EU-hun liittymisestä, äh, vaikka jo vähitellen äh, liittymisneuvotteluihin se jo alkaakin vaikuttaa, mutta Minulla on yhteydet kumpaankin presidenttiin. Ehkä voidaan henkilökohtaisesti Slovenian ja Kroatian välillä nämä ongelmat ratkaista. Ja sitten paljon haluaisin vielä täällä puhua, mutta en haluaisi kuitenkaan käyttää eh, tätä puheaikaa hirveän pitkään. Minä en haluaisi estää teitä teidän työskentelyssänne ja siksi lopuksi vielä haluan sanoa seuraavaa. Me annamme suuren arvon sille, että meillä on mahdollisuus kuulua kansainyhteisöön, joka on nämä arvot luonut, jonka pohjalta se toimii, ja jotka me vuodesta 1989 lähtien olemme myöskin pystyneet omimaan. Ja me annamme tälle suuren arvon. Tämä on ainutlaatuista minun äh, sukupolveni, joka ähm, silloin kun oli 18-19-vuotias, ei pystynyt lainkaan kuvittelemaankaan tällaista. Ja me annamme kaikkein eniten arvoa sille, että pystymme vapaasti keskustelemaan keskenämme. Tämä vapaus, jolla keskustelemme ongelmista koko laajuudeltaan ja voimme miettiä kaikkia mahdollisuuksia, on ainutlaatuista haluaisin sanoa, että Thomas Masarekin sanoi, että demokratia merkitsee keskustelua. Ja haluaisin kaikille tähän liittyen sanoa, että tämä keskustelu on avattu ja sen täytyy olla avoinna. Kiitän teitä kaikkia. Thank you, Mr. Prime Minister. Kiitoksia kovasti pääministerille. Olkaa eh, hyvä. Pyydän teitä rauhoittumaan. Haluaisin seuraavaksi antaa puheenvuoron Euroopan komission puheenjohtaja Barrosolle. Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja sain rohkaisua näihin yhteisiin haasteisiin ja saimme tukea myös Tsekin puheenjohtajakaudelta. Jälleen kerran haluaisin, että teemme yhteistyötä lojaalisesti hyvässä yhteistyön hengessä eh, Tsekin eh, kanssa. Jos he menestyvät, myös Eurooppa menestyy. Jotkut eh, mainitsivat jo, että tämä on ens, viimeinen parlamentin vaaleja edeltävä puheenjohtajakausi. On tärkeää, että näinä kuukausina me osoitamme, miten olennaisia kaikki instituutiomme ovat, kun ajatellaan hyvinvointia, solidaarisuutta, vaurautta kansalaisten keskuudessa. On erittäin tärkeää viestiä ja tämähän ei voi tapahtua ainoastaan instituutioiden tai jäsenvaltioiden suulla. Meidän täytyy tehdä tämä yhdessä kumppanuuden hengessä. Niinpä paljolti se, mitä tapahtuu näinä kuukausina, on erittäin tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja myös ajatellen sitä, miten meidän instituutioitamme arvostetaan ja kunnioitetaan. Eh, haluaisin vastata tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät nimenomaan energiaan. Me tarvitsemme nopeasti uudistuksen eh, kaasuturvallisuusdirektiivin. Eh, tässä sanottiin, komissiossa sanottiin jo näin viime syksynä ja me teemme töitä, jotta saamme aikaan lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman nopeasti. Ja kyllä, me tarvitsemme lisää solidaarisuutta ja lisää edistystä energiavarmuudessa Euroopassa. Tämä oli meidän strategisen energiakatsauksemme sisältö. Se esitetään hyvin pian. Se esitettiin siis aivan äskettäin. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, eh, kannustaakseni yhteistoimintaan, eh, kun teemme töitä Euroopan energiasolidaarisuuden parissa. Ja meidän täytyy eh, kiihdyttää energiainfrastruktuurien investointeja, energiatehokkuutta pitää lisätä ja siitä syystä meidän täytyy saada aikaan yhteisön budjetista osio tähän tarkoitukseen. Vetoan parlamenttiin ja puheenjohtajavaltioon, jotta tästä, tämä toteutuu käytännössäkin mahdollisimman pian. Ja tosiaan eh, meidän pitää yhdistää eh, talouden elvytys eh, älykkäisiin keinoihin ja meidän ehdotuksemme on, että lisätään rakennerahastojen käyttöä tähän tarkoitukseen. Nämä näitä rahoja tarvitaan energiatehokkuuteen ja energian yhteyksiin. Pitää myös koordinoida kansallisia elvytyssuunnitelmia ja tähän suuntaan myös pyrimme Eurooppa-neuvoston johtopäätösten mukaisesti. Sanon tässä vielä, että Äh, kun nyt päästään tämän talouskriisin läpi ja päästään äh, kestävän kasvun raiteille Euroopassa, me tarvitsemme myös yhteisön sääntöjen noudattamista. Ajatellen tasa-arvoa, e, Euroopan pitää edistää naisten ja miesten e, osallistumista talouden, talouteen ja pitää ottaa myös yhdistämään perhe- ja työelämää. Lissabonin sopimus äh, mainittiin monessa puheenvuorossa. Me tarvitsemme tätä sopimusta enemmän kuin koskaan niin, että se on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitää kunnioittaa kaikkia kansallisia ratifiointiprosesseja, mutta silloin kun hallitus valtion puolesta allekirjoittaa sen, se kyllä sitoutuu siihen, että se panee sopimuksen myös voimaan. Monet teistä puhuivat äh, Tsekin puheenjohtajakaudesta. Nyt äh, Nassauer, Blokland ja muut äh, ottivat esiin. Nyt tämä on tärkeä tapahtuma jo sinänsä. Tämä on ensimmäinen kerta, että aikaisempi Varsovan sopimuksen maa on vastuussa Eurooppa-neuvostossa Tämä on erinomainen saavutus, että meillä on nyt 20 vuotta rautaisiripun murtumisen jälkeen. Meillä on Tsekin tasavalta neuvoston puheenjohtajavaltiona pääministeri Topolanek ja kaikki, jotka ovat mukana jakamassa tätä vastuuta. Minä luotan teihin ja minä haluaisin teidän kanssanne jakaa viimevuotisen kokemukseni Portugalin puheenjohtajakauden aikana yhdessä Portugalin puheen, puhe, pääministerin kanssa. Minä olin Tsekin, Puolan ja Saksan rajalla ja näin, miten tunteikkaasti pääministeri Topolanek oli tuolla hetkellä tuolla rajalla muisti silloin, kun meitä erotti vielä raja joka tällä hetkellä on vapaa alue, jossa kaikki asukkaat voivat liikkua vapaasti. Erinomainen saavutus, josta pitäisi olla ylpeä ja siitä syystä uskon, että on tärkeää puoltaa arvojamme, jotta menestymme tälläkin kaudella. Jotkut teistä sanoivat, että on, tämä on tärkeää Tsekin tasavallalle, koska se on pieni maa. Mutta olen pahallani, se ei ole kyllä pieni maa edes eurooppalaisesta mittapuusta katsottuna. Tämä on alemmuuskompleksi, josta, jotka kärsivät, että sanotaan pieneksi maaksi. Mutta minun täytyy sanoa teille, että Paul Andri Spaak sanoi, että Euroopan unionissa ei ole enää pieniä ja isoja maita. Kaikki niistä ovat, jos näin voidaan sanoa, sanoa ei isoja ongelma on se, että jotkut eivät ole vielä huomanneet sitä. Ja nyt kun katsomme muuta maailmaa, silloin kun näemme Yhdysval- Yhdysvallat niiden vallan teknologiassa ja valtavat mittasuhteet Venäjällä maantieteellisesti, samoin kuin Kiinassa ja Intiassa, Kertokaa minulle edes yhdestä isosta maasta Euroopassa. Ei Euroopassa enää ole isoja maita. Kaikki ovat arvokkaita. Komissiolle jäsenvaltiot ovat yhtä arvokkaita, mutta jos haluaa olla iso, niin silloin pitää olla yhdessä EU-ssa. Me tarvitsemme vipuvarsivoimaa näistä kaikista muista jäsenvaltioista ja siitä syystä tarvitsemme Lissabonin sopimusta, tarvitsemme yhteisiä äh, arvoja, vahvoja instituutioita ja toivotan onnea Tsekille puheenjohtajakaudella. Kiitos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Ja nyt päätämme keskustelun tähän. Se meni yli ajan, mutta se oli erityisen mielenkiintoinen.